Arvoisat kollegat, ehdotan, että avaamme kokouksen. Kiitos kaikille läsnäolosta. Esityslista ensimmäinen kohta, esityslistan hyväksyminen, kuten selvää on. Olette ne tutustuneet esityslistaan, mitä muutoksia ei ole, se voidaan siis hyväksyä. Sitten puheen. Niin, ensimmäisen kohtaan vielä liittyen. Tänä iltapäivänä työt loppuvat jo 17.30 ja sen jälkeen tunnin ajan meillä on koordinaattoreiden kokous aina puoli seitsemään asti. Toivomme, että saamme aikaiseksi lopullisen äh, ratkaisen toisesta äh, budjettikäsittelystä vuodelle 2010, siis budjetista 2010. Huomisaamuna avaamme kokouksen kello yhdeksän ja pyydän kaikkia olemaan läsnä varsinaisia jäseniä, kuten myöskin varajäseniä ja varajäsenten varajäseniä ja kaikkia ylimääräisiäkin, koska äänestämme huomenna toisesta käsittelystä ja päätöslauselmasta. Sitten ilmoitusasiat. Haluaisin onnitella Rotmanisia, jolla oli pari päivää sitten syntymäpäivättä. Joka päivä vaan sitä nuortuu. Samalla tiellä ollaan. Ja sitten haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että kyseessä on historiallinen päivä, koska Lissabonin sopimus astuu voimaan aika erityisellä tavalla. Euroopan parlamentti ei toimielimenä toivonut tänään eh, juhlia. Ja Lissabonissa sen sijaan järjestetään juhlatilaisuus, jossa parlamentti on myöskin edustettuna, mutta täällä Brysselissä Euroopan parlamentissa ei mitään erityistä juhlatilaisuutta tänään järjestytä. Puheenjohtaja Dean on ollut eh, muiden mukana tiivisti tätä eh, valmistelemassa – Sama koskee myöskin valmistelukunnan töitä. Täällä on senkin jäseniä salissa läsnä. Ja, ja luonnollisesti kaikki Euroopan parlamentin jäseniä, budjettivaliokunnan jäseniä ja, ja kansalaisia tämä koskettaa läheltä. Tämä on tärkeä päivä, vaikkemme sitä sen kummemmin nyt tänään juhlikkaan. Se tulee jäämään historian lehdille. Meidän on luonnollisesti nyt tiedettävä ja tutustuttava tarkemmin sopimukseen ja mietittävä sitä eri toten budjettiasioiden kannalta, mitä uusia mahdollisuuksia sopimus meille tuo mukanaan ja miten voimme harjoittaa yhteistyötä muiden toimielinten kanssa. Budjettiosaston pääosasto jo, budjettipääosaston johtaja haluan luonnollisesti tervehtiä kuten myöskin Ruotsia puheenjohtajamaana. Puheenjohtajuus on edennyt loistavasti. Ja samaten kun paikalle saapuu ehdokas, joka, jota on ehdotettu budjettikomissaariksi, joka ei ole millään tavoin meille tuntematon henkilö. Me voimme ei ole vielä mahdollisuutta täyspainoisesti häntä tänään onnitella, koska hänen nimityksensä riippuu meidän päätöksestämme. Me tiedämme, että hänelle tullaan joulu, tammikuun toisella viikolla esittämään varsin kimuranteja ja vaikeita kysymyksiä. Kuulemistilaisuudet on lykätty myöhäisempään ajan kohtaan puheenjohtajien kokouksen ja neuvoston toimien vuoksi. Ja niinpä kuulemistilaisuuksia järjestetään tammikuun toisella viikolla Euroopan parlamentin eri valiokunnissa. Ja jos kaikki menee hyvin ja kannat ovat myönteisiä, silloin voidaan järjestää koko täysistunnossa äänestys. Mutta jos joitakin ongelmia syntyy ja puheenjohtaja Barroso tekee uusia ehdotuksia, niin järjestetään ylimääräinen puolen päivän kokous vielä tammikuun viimeisellä viikolla. Tässä aikataulutietoja. Nyt sitten muilta osin samalla tavoin kuin aikaisemmatkin kokoukset. Nämä kokouksethan on kuultavissa myöskin televisiosta ja se koskee myöskin tämän päivän kokousta. Tänä iltapäivänä käsittelemme erityisesti tilannearviota, joka koskee taas vuoden 2010 budjettimenettelyä toista käsittelyä siitä. Me tulemme käymään sitä keskustelua, koska meidän on vielä täsmennettävä tiettyjä seikkoja iltapäivän lopuksi koordinaattoreiden kokouksessa ja huomis aamuna kello 9 järjestetään äänestys. Tänään iltapäivänä teille jaetaan äänestystä silmällä pitää välttämättömät asiakirjat. Pyydän teitä säilyttämään ne huomissa aamuun asti, koska niitä tarvitaan ehdottomasti huomista äänestystä varten. Pyrimme järjestämään mahdollisimman paljon äänestyksestä yhtenä kokonaisuutena. Mutta niin kuin sanottu, Pyydän teitä tutustumaan asiakirjoihin. Ei tämä nyt niin hankalaa ole, mutta on kuitenkin tärkeää, että jokainen on ymmärtänyt kaikkien asiakirjojen sisällön ja, ja niiden merkityksen, erityisesti koska kyse on kerran toisesta käsittelystä. Tämä on poliittisesti tärkeä, tärkeä asia, mutta asiakirja on siis oltava saatavillanne edessänne. Sitten vielä lopuksi tulokset koordinaattoreiden kokouksen äh, pohjalta. Viime viikon kokouksesta äh, tulivat päätökset siis seuraavalla tavalla kaksi mietintöä. Ensinnäkin yhteisen rahoitusapu. Yksi ja yksiköiden rahoittamiseksi konsoloiduin voimalan yksiköiden rahoittamiseen. Siis meillähän on sopimus ja, ja hyväksymme rahoituksesta myöskin äänestyksessä. Kyseessä on vuosi 2010. ITRE vastaa tästä ja vihreät tulevat nimeämään esittelijän tai pikemminkin valmistelijan lausunnollemme. Sitten toinen asia, makrotaloudellinen apu Ukrainalle. Koordinaattorit olivat sitä mieltä, että mitä lausuntoa ei budjettivaliokunnalta tarvita, joten mitään valmistelijakaan ei nimetty. Nyt siirrymme eteenpäin päivän esityslistalla. Kohta kolme, talousarvio ja parlamentin toisen käsittelyn valmistautuminen. Esittelijämme Laslo Surjan, teillä on nyt puheenvuoro. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen melkeinpä varma, että eri työryhmäkokouksissa kollegat ovat saaneet tietoa siitä, mitä sovittelussa tapahtui. Mutta joka tapauksessa ehkä on sopivaa hieman summata sovittelun tuloksia. Kuten tiedätte, tämän vuoden talousarvio, siinä on negatiivista se, että sieltä löytyy tämä Euroopan elvytyssuunnitelma ja se on 2,9 miljardia kokonaisuudessaan ja sen hallinnoiminen ei ole helppoa. Tällaisen summan hallinnoiminen ei ole helppoa koskematta käynnissä olevia ohjelmia tai parlamentin muita prioriteetteja. Koslodui oli suhteessa tähän pienempi asia, mutta se oli kuitenkin uusi idea ja sitäkin, sekin piti yrittää ottaa huomioon. Ja tällä välin parlamentti halusi sitten tarjota jotakin, jos otetaan huomioon ne ongelmat, joita tänä syksynä tällä osa-alueella on nähty. Eli tämä oli meidän kaikkien kunnianhimomme. Me emme halua pitkittää elvytyssuunnitelmaa ensi vuoden budjettiin. Teoreettisesti tämä olisi mahdollista. Viime vuonna ei ollut täysin selvää se, voitaisiinko täitä, tätä hallinnoida vuoden 2010 puitteissa. Mutta loppujen lopuksi sovittiin, että meillä on elvytyssuunnitelma ja se viedään päätökseen vuonna 2010 ja mitään ei sitten siirretä seuraavalle vuodelle. Ehkä ja myöskin ensimmäistä kertaa hieman Lissabonin hengessä neuvosto hyväksyi parlamentin toiveen siitä, että saataisiin 300 lisää miljoonaa apua maitotaloussektorin viljelijöille. Tämä oli symbolista, mutta ei kuitenkaan yksinomaan symbolista. Tässä oli kyseessä taistelu komission ja parlamentin välillä ja olen tyytyväinen voidessani sanoa, että me voitimme tämän taistelun. Numerisesti pieni asia, suhteellisen pieni asia verrattuna muihin, mutta muutoin hyvin merkittävä asia on tämä mikrorahoitusmahdollisuus. Sekä komissio että neuvosto olivat sitoutuneita rahoittamaan tämän mutta kun samaan aikaan sitten leikattiin näitä niin kutsuttuja progress-lainseja ja me halusimme tämän lisärahana emmekä halunneet, että näihin progress-laineihin koskettaisiin. Me saimme hieman vähemmän kuin ensimmäisessä käsittelyssä, mutta kuitenkin riittämän, riittävät varat. Eli 25 miljoonaa saatiin ensimmäiselle vuodelle. Myöskin voisin luonnehtia sitä menestykseksi. Neuvosto hyväksyi meidän viestimme näistä BE-kohdista, jossa meidän lähestymistapamme oli hyvin sofistikoituneet. Siinä yhdistettiin asioita ja siinä puhuttiin täytäntöönpanosta ja muutoksista operationaalisissa kohdissa ja tällä tavalla me asettauduimme jonnekin sinne komission ja neuvoston välimaastoon ja tämä äh, hyväksyttiin neuvostossa ja tästä syystä voimme pitää tästä kiinni tässä toisessakin käsittelyssä. Myöskin meidän kunnianhimonamme oli pitää kiinni koehankkeista ja valmistelevista toimista sellaisena, kun niistä ensimmäisessä käsittelyssä äänestettiin. Ja tähän me pystymme tässä toisessa käsittelyssä kun neuvoston kanssa päästiin sopimukseen. Sitten mitä tulee maksuihin, voimme puhua siitä, onko tämä lasi puoleksi täynnä vai puoleksi tyhjä, mutta numerisesti tarkasteltuna ja hyvin summittain, jos asioita tarkastellaan, neuvoston eh, ehdotus oli 120 miljardia, meidän ensimmäinen käsittely oli 127 miljardia. Ja kaikki meistä tiesivät sen, että me halusimme osoittaa tässä poliittista tahtoa. Me haluamme kannustaa jäsenvaltioita siihen, että ne käyttäisivät kohesiopolitiikkaa nopeammin ja kohdennetummin näitä rakennerahastoja ja kohesiorahastoja. Ja kesän sovittelussa me sovimme neuvoston kanssa siitä, että jos jäsenvaltioista tulee todellisia tarpeita, niin lisäsummia saadaan korjaavan talousarvion muodossa. Näin asiat on joka vuosi hoidettu. Ja te tiedätte paremmin kuin minä, että koskaan ei ole käynyt niin, että tätä olisi käytetty tätä mahdollisuutta. Jos kuitenkin vuonna 2010 siitä saattaisi tulla sellainen vuosi, jolloin tätä mahdollisuutta käytettäisiin ensimmäistä kertaa. Miksi? Sen takia, että jäsenvaltioissa on pahoja viiveitä tällä osa-alueella, mutta ohjelmat, joita on suunniteltu vuosille 2007, 8, 9, ne ovat tarpeeksi suuria ja täten tarve maksuille kohesiopolitiikassa tulee olemaan, tai se voi olla suurempi kuin mitä odotetaan. Joka tapauksessa koordinaattorien kanssa me olemme sopineet, että tässä on tällainen punainen viiva. Me emme suostu, me emme suostu antamaan alustavaa talousarvioesitystä vähemmän kohesiopolitiikkaan. Ja jälleen kerran, kuten mitä sitoumuksiin tulee, niin me haluamme valmisteleville toimille ja koehankkeille rahoitusta ja me haluaisimme tässäkin pitää kiinni näistä PA-linjoista. Sitten näistä suuremmista summista, mitä tulee BKTL-prosentteihin, jos nyt tässä löydän nämä paperini, No, ilmankin paperia voin sanoa, että 1,04 maksuissa ja 1,2 sitoumuksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos muistatte, niin aina tapellaan niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka maksavat, ne eivät halua talousarviota, joka ylittäisi yhden pros, yli prosentin BKTLstä. Eli Ruotsi osoitti suurta joustavuutta ja neuvosto osoitti joustavuutta ja parlamentin argumentit olivat hyvät ja tämän kaiken ansiosta me saimme tämän 1,04 prosenttia maksuissa. Sitten mitä tulee elvytyssuunnitelmaan, kysymyksenä tässä oli se, kuka maksaa enemmän. Puheenjohtajamme Lama Suur Hänellä oli visio ja hyvät argumentit. Toisin sanoen hän sanoi, että jos leikataan jotakin otsakkeesta yksi, jossa kuilu ensimmäisessä käsittelyssä saatiin kokonaan kurottua umpeen, niin tämä olisi paljon tuskallisempaa kuin se, että löydettäisiin tuoretta rahaa jäsenvaltioista. Täten meidän tarkoituksemme oli saada yhden euron alennus otsakkeessa 1a parlamentin puolelta, niin silloin me vaadimme vastineeksi kaksi euroa neuvostolta tuoretta rahaa. Ja loppullinen ehdotus on vieläkin parempi. Meidän täytyy maksaa 91 miljoonaa, siis meidän täytyy leikata puhuja korjaa. Meidän täytyy leikata 81 miljoonaa otsakkeesta 1a mukaan lukien Koslodui. Se jo itsessään vastaa 75 miljoonaa. Ja neuvosto antoi joustovälineestä 195 ja tämän lisäksi otsakkeen kaksi marginaalista tarjottiin muistaakseni 36 miljoonaa yli sen, mitä aikaisemmin odotettiin. Toisin sanoen esittelijän tehtävänä oli päättää ja ehdottaa jotakin sen suhteen, miten tätä 81 miljoonaa, miten se voitaisiin leikata otsakkeesta 1a. Ja kun nyt olen kuunnellut koordinaattorien mielipiteitä, odotin, että jonkinlainen alaraja leikkauksissa on BKT, eli talousarvioehdotus, eli leikkaisimme ensin tähän tasolle, mutta ei koskaan sitä enemmän. Sitten me loimme marginaalin, joka ei ollut iso, vaan pieni marginaali. Ja tästä pienestä marginaalista meidän sitoumuksenamme ja yhteisenä toiveena oli se, että annettaisiin 25 mikrorahoitusvälineeseen ja sitten loput rahasta jaettiin seitsemän prioriteettikohtaan, joissa me sovimme koulutuksesta, tutkimuksesta ja muista vastaavista asioista. Me jaoimme nämä varat niiden prosenttien mukaan, miten nämä kohdat, budjettikohdat suhteutuivat toisiinsa ja loppujen lopuksi olemme tilanteessa, jossa meillä on 0,7 prosentin marginaali vielä avoinna. Minulle esitettiin toive sosiaalidemokraateilta ja ALDE tukee tätä toive sen suhteen, että tästä rahasta meidän täytyisi antaa, siis pienestä summasta ei voi antaa huomattavia summia, mutta täytyisi kuitenkin rahoituslaitoskohtaan antaa jotakin. Ja Jöran ehdotti 0,6 tästä 0,7. Jos nyt otetaan huomioon se, että alderyhmä tukee tätä ehdotusta ja esittelijä tukee tätä, koska esittelijän tarkoituksena on saada aikaan yhteistyötä ja rauhaa. Ja näin me sitten voisimme äänestää näistä ehdotuksista yhtenä ryhmänä huomenna. Eli emme ainoastaan säästä aikaa budjetista, vaan osoitamme neuvostolle ja komissiolle, että me voimme toimia yhtenäisinä ja että me tulemme toimimaan Lissabonin sopimuksen puitteissa hyvin vahvana, vahvasti silloin, kun tullaan työstämään ensi vuoden talousarviota. Avoimena kysymyksenä tässä on se, mitä sitten tälle loppumarkkinaarille tehdään. Jos otetaan huomioon se, että kysymys on pikkusummasta, niin yksi vaihtoehto on se, että jätetään se sellaisekseen. Ja haluaisin tästä teidän mielipiteenne. Ehkä parasta olisi jättää se niikseen. Erityisesti jos otamme huomioon sen, että sihteeristökin on tässä uhrautunut tarjoamaan meille sataprosenttisesti oikeellisia numerotietoja, mutta kuitenkin kaikki tiedot ovat aina tietokoneilla ja nämä eri tietokannat, niiden täytyisi pystyä keskustelemaan keskenään. Ja saattaa käydä niin, että nämä numerotiedot eivät ehkä ihan matsaakaan suhteessa siihen, mitä me, meillä nyt on edessämme. Ja jos meillä on pieni marginaali ja ero on pieni, se on melkeinpä varmaa, niin voimme hallinnoida sen tästä pienestä marginaalista ilman, että esittelijä täysistunnossa joutuisi tekemään teknisiä mukautuksia. Tämä olisi myöskin minun ja herra Mankan kannalta mukavaa, jos me voisimme välttyä näiltä teknisiltä mukautuksilta täysistunnossa. Eihän se tietenkään häpeä ole, jos me joudumme niitä tekemään, mutta ehkä tämä olisi sopiva ratkaisu. Jos komitea vaatii toisenlaista, jos valiokunta vaatii toisenlaista ratkaisua, toisin sanoen laitettaisiin fyysisesti nolla tähän marginaaliin, niin luonnollisestikin me voimme osoittaa sen johonkin budjettikohtaan. Se ei ole ongelma. Sen jälkeen me, meillä on komission kumppaneillemme ja neuvoston kumppaneillemme vahva viesti siitä, että Euroopan unioni ei voi selvitä ilman puolivälin tarkistusta näissä monivuotisissa rahoituskehyksissä, koska ilman marginaaleja eläminen on vaarallista, aivan erityisesti jos me kuuntelemme puheenjohtajaamme joka kannustaa meitä siihen, että mitään korjaavaa talousarviota ei tulisi joka ikinen kuukausi laatia. Onko meillä sitten 0,1 prosentin vai 0,2 prosentin marginaali tai nolla marginaali, niin lopputuloshan on käytännössä sama. Sosiaalidemokraattikollegoille minulla olisi viesti. Siellä esitin kysymyksiä koehankkeesta otsakkeessa kaksi, jossa alkuperäiset laskelmat osoittivat siihen suuntaan, että sieltä puuttui puoli miljoonaa, mutta tällaista puutetta ei ole, eli rahat on olemassa, eikä tähän tarvitse mitään muutoksia tähän koehankekohtaan tehdä. Eli todellakin toivon, että noudattelette näitä minun ehdotuksiani, koska ne on tehty aikaisemmin sovittujen periaatteiden mukaisesti. Ja jos periaatteet olivat hyviä, niin muut sitten ovat teknisiä kohtia. Minä en ole manipuloinut näitä numerotietoja. Lopuksi, herra puheenjohtaja, haluaisin vielä mainita sen, että teillä tulisi olla siellä kaksi tällainen asiakirja kahdessa eri muodossa, kymmenen RAP-otsikolla varustettuna. Tässä asiakirjassa puhutaan siitä, miten tämä 81 miljoonaa saataisiin elvytyssuunnitelmaan ja myöskin siitä, miten saavutetaan tämä 123 maksutaso vuodelle 2010. Ja sitten teillä on toinenkin kirjainen jota en nyt tästä omalta pöydältäni löydä, mutta se on varmaankin jaettu. Ja se on tällainen DOC 10. Sieltä löytyvät kaikki nämä tarkistukset, joita neuvosto ei hyväksynyt. Joko ne hylättiin tai sitten neuvosto muutti niitä. Me voimme äänestää kahdella kahden olettamuksen perusteella. Joko me jätämme kaiken uudelleen käsiteltäväksi ensimmäisestä käsittelystä, näin me voimme tehdä, ja tämä kaikki löytyy tästä DOC 10. Mutta DOC 10 RAP, se sitten asettuvat etusijalle, koska 81 me tarvitsemme sitten vähemmän. Eli ehkä meidän tulisi ensin äänestää siitä, jätetäänkö nämä tarkistukset uudelleen käsiteltäväksi ja sitten tehdä siihen muutoksia tämän kymmenen RAP-asiakirjan perusteella. Tämä on se tulos, joka saavutettiin. Ja toivon, että kaikki ryhmien toiveet ja prioriteetit on otettu huomioon ainakin numeroiden tasolla ja luonnollisestikin on eri painotuksia päätöslauselmassa. Siinä voidaan sitten tuoda esille viestejä poliittisen taustan pohjalta ja poliittisia toiveita, mutta Toistaisin vielä kerran sen, että päätöslauselma myöskin heijastelee sitä yhtenäistä näkökantaa, joka meillä on Euroopan talousarviosta vuodelle 2010. Nyt on ehkä liian varhaista, mutta minun täytyy jo tässä vaiheessa kiittää sihteeristöä, koska sihteeristö teki paljon jopa tänä viikonloppuna he tekivät kovasti töitä, jotta me saimme nämä tarvittavat taulukot ja tarkistukset Haluaisin myöskin kiittää koordinaattorien yhteistyötä, koska se oli kovin hyödyllistä. Kiitos, herra puheenjohtaja. Merci, monsieur le rapporteur. Euh, Kiitos esittelijälle. Totta on, että sovittelun jälkeen ensimmäisessä äh, yhteydessä äh, tätä äh, täysistunnossa käsiteltiin. Haluankin näistä neuvottelusta vielä esittää kiitokset sekä esittelijällemme sitä loistavasta äh, tyylistä, jolla hän veti eteenpäin neuvotteluja, ja, ja myöskin Ruotsille puheenjohtajamaana, eh, joka niin ikään neuvoston nimissä piti painopistealueita esille. Ja luonnollisesti myöskin Euroopan äh, komissiolle myöskin reiluna äh, kumppanina ja kiitokset Euroopan parlamentin puolesta meillä on syytä olla tyytyväisiä tästä sovittelutuloksesta. En nyt sen tarkemmin enää siihen palaa kuitenkin kolme keskeistä kohtaa. Ensinnäkin saimme aikaiseksi elvytyssuunnitelman, rahoitussuunnitelman ilman, että viimeistä aikarajaa odotettaisiin siis silloin keväällä sovittiin, että kevät 2010 olisi viimeinen raja löytää 100 miljoonaa euroa, jotka tarvitaan elvytys, elvytyksen rahoittamiseksi Euroopassa. Tällä tarkoitetaan puhtaiden energioiden siirtymiseen tarvittavia rahoja ja, ja muita kysymyksiä ja, ja tästä siis päästiin sopuun. budjettiin 2010 osalta löydettiin ratkaisuja. Niin kuin Laslo sanoi, tämä on varmastikin ensimmäinen kerta, kun neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin poliittisesti ja budjetillisesti tärkeän tarkistuksen maatalouspolitiikan saralla. Ei siis 280 miljoonaa, vaan 300 miljoonaa eh, euron eh, tarkistuksen neuvosto sitten alue alkaen 280 miljoonaa euroa. Kyse oli siis maito alasta ja tätä olemme pitkään perään kuuluttaneet. Ja niin ikään eh, vuoden 2010 rahoitus silmällä pitäen Kosloduin eh, burkalilaisen ydinvoimalan turvallisuuskysymyksiä. Tämä oli yksi keskeisistä kohdista, eh, josta sovittiin Bulgarian uuden hallituksen Euroopan unionin edustajien kanssa. Ja, ja tästä päästiin viime metreillä sopuratkaisuun harmittavia viime hetken eh, uusia ongelmia syntyy, kun tarvittiinkin 170 miljoonaa euroa uutta rahaa. Ja, ja lopulta kolme neljäsosaa tarvittavasta rahoituksesta saatiin ikään kuin lainausmerkeissä ilman neuvostoa niin sanottua fresh moneya tarvittiin käyttöön osittain joustavuusinstrumentin puitteista ja osittain maatalouden puitteista ja, ja myöskin Euroopan parlamentin valtuuskunnan siis budjettivaliokunnan jäsenten työn tuloksena. Me suostuimme tähän ja lopulta kyse oli siitä, että 81 miljoonaa euroa otettiin otsakkeen 1A alta. Ja sitä varten valmisteltiin uusi tarkistus. Ja, ja niin kuin sanottu, esittelijämme teki varsin pitkään sen eteen töitä koordinaattoreiden kanssa. Sitten vielä täydentäisin Lasnon sanoja sen verran, että haluan muistuttaa teitä sovittelun tuloksista. Ne liittyvät useisiinkin joko yhteisiin tai yksittäisiin julkilausumiin. Ne on löydettävissä liitteestä kohdasta kahdeksan asiakirjassa, joka on siis tämän päivän esityslista papereista ykkös osaan kohta kahdeksan. Oikeudellisesti ottaen äärimmäisen tärkeää, että kyse on juridisesti kolmen toimielimen yhteisestä julkilausumasta, jossa puhutaan vuoden 2010 budjetin jatkuvuudesta. Tästä tärkeästä aspektista, joka, joka on juristeille todella tärkeä asia ja, ja nyt siitä on syytä iloita ja riemuita. Tämä on asia, joka on usea otteeseen otettu esiin. Ja vuoden 2010 budjettimenettely käynnistettiin ja, ja pitkään jatkuikin puitteissa, jossa Nitsan sopimus vallitsi. Mutta me tulemme päättämään sen nyt ensimmäinen joulukuuta ja lopullinen äänestys järjestetään 16. joulukuuta, ei vaan 17. joulukuuta korjapuheenjohtaja. Ja siinä vaiheessahan voimassa onkin Lissabonin sopimus. Meillä on ollut poliittinen järkiperäinen sopimus voimassa jo alkumetreiltä asti. Ja se perustui siihen, että Nitsan sopimusta olisi sovellettu loppuun asti. Nyt meidän on löydettävä oikeudellinen muotoilu, joka jonka nojalla voimme toimia niin, että 30.11. päättyy tilanne, jossa Litsan sopimus vallitsee ja, ja ensimmäinen 12. alkaen taas toimitaan Lissabonin sopimuksen puitteissa ja tämä kohta on löydettävissä myöskin liitteestä yksi. Euroopan parlamentin puhemies allekirjoittaa budjettin ja, ja siinä yhteydessä on oltava juridisesti myöskin varmoja siitä, että kaikki on tapahtunut tämä julkilausuma puitteissa ja sen nojalla. Mielestäni on tärkeää viitata siihen, että meidän esittelijämme päätöslauselman on esitetty tarkistusta. Nyt puhun tarkistuksesta 11 ja, ja, ja siinä viitataan kyseiseen julistukseen, jonka taakse Euroopan parlamentti on asettunut. Me haluamme luonnollisesti olla poliittisesti ja oikeudellisesti varmoja siitä, että allekirjoitus puhemiehen toimesta tapahtuu oikein. Sitten seuraava asia. Rakennusalaan liittyvät kysymykset. Niin ikään on julkilausuma, jonka taakse asettavat kaikki toimielimet. Yksinkertaistaminen ja rakennerahastojen ja kohesiorahaston rahaston hallinnointi uudessa taloudellisessa tilanteessa on niin ikään yksi keskeisistä kysymyksistä, kuten myöskin tärkeä julkilausuma yhteinen julkilausuma kohdasta viisi hallintokulut otsakkeesta viisi siis oli kyse. Ja se on poliittisesti äärimmäisen tärkeä siksi, että sen nojalla meillä on mahdollisuus rahoittaa jo saman tien erilaisia tarpeita, jotka syntyvät neuvoston toiminnasta ja erityisesti neuvoston pysyvän puheenjohtajan toiminnasta. Siis tämä kaikki luonnollisesti Lissabonin sopimuksen puitteissa. Ja, ja sillä tavoin meillä on mahdollisuus luoda pysyvä eh, neuvoston puheenjohtaja virka. Tämä on erilainen toimi kuin ministerineuvoston puheenjohtaja ja luonnollisesti sen rahoittamiseksi tarvitaan omia taloudellisia resursseja. Neuvosto eh, ehdotti meille korjaavaa viime hetken muutosta budjettiinsa. Tämä oli kuitenkin äärimmäisen arkaluontoinen tilanne poliittisesti, koska on selvää, että Euroopan parlamentti ei pystynyt ottamaan kantaa millä varauksella olimme juuri hyväksymässä Lissabonin äh, sopimusta muutosten kourissa. Olimme äärimmäisen tyytyväisiä muutenkin siitä, että viime hetkellä saimme äh, sopimuksen hyväksytyksi. Emme me siinä vaiheessa luonnollisesti voi olla hyväksymättä kustannuksia, olivat ne sitten mitä tahansa toimistokuluja tai puhelinkuluja, joita syntyy uuden mm, pysyvän puheenjohtajan toiminnasta – mutta me niin ikään hyväksy sitä, että jo muutenkin rajallisesta varauksesta otsakkeen viisi alta, jonka puitteissa rahoitetaan kaikkien toimielinten hallinnollista puolta. Tätäkään ei voitu hyväksyä niin, että lopulta saimme aikaiseksi sovun, sopuratkaisun sillä tavoin, että Lissabonin sopimuksen puitteissa pystytään saamaan aikaiseksi tarvittava rahoitus sillä tavoin, että käytetään korjaavaa talousarviomenettelyä vuodelle 2010. Ja, ja neuvosto hyväksyi tämän ajatuksen, joskin luonnollisesti niin, että Lissabonin sopimuksen oletettiin astuva voimaa aikaisemmin kuin mitä alueella ajateltiin. Tarkoituksena on nyt taata se, että ministerineuvosto rahoittaa omasta vuoden 2009 talousarviostaan välttämättömät kustannukset, jotka syntyvät neuvoston toiminnasta ja puheenjohtajan toiminnasta vuonna 2010. Ja tästä on löydettävissä mustaa valkoisella tästä yhteisestä julkilausumasta kohdasta neljä otsakesta viisi. Ja siinä on kyse siitä, että tämä rahoitus ei vie mitään pois varauksesta, joka on varattu ylimääräisiä kuluja hallinto saralla kaikissa toimielimissä, eritoten Euroopan parlamentissa. Siihen ei siis kosketa. Se jää sellaiseksi eli 18 miljoonaksi euroksi, niin kuin alun alkaenkin sovittiin. Joten poliittisesti tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Meidän on oltava välttä, täysin varmoja siitä, että mitä poikkeuksia ei neuvostossa tehdä tämän olemassa olevan varauksen suhteen ensi vuotta silmällä pitäen neuvoston on nyt noudatettava tätä herrasmiessopimusta ja luonnollisesti myöskin Euroopan parlamentilla oli mahdollisuus elegantisti hyväksyä tämä ja, ja, ja erityisesti hyväksyä uusi pysyvä puheenjohtaja Van Rompuy. Sitten vielä liite viisi, vielä yksi julkilausuma sekä komission ja, ja meidän sopimuksemme ja julkilausumamme Koslun lisärahoituksesta, koska kyse on siitä, että Koslun on neljän vuoden sisällä saatava turvallisesti pois käytöstä. Me saimme joustavuusinstrumentin puitteista uutta rahaa, fresh moneya, ja me pidämme tätä sen verran tärkeänä, että tähänkään ei voida käyttää varauksessa olevaa rahaa, ja se on saatava käyttöön heti, kun joko lyhyen aikavälin tai pidemmän keskipitkän aikavälin tarkistusta tehdään monivuotisesta, monivuotisesta voimassa olevasta budjetista. Olisimme pitäneet luonnollisesti parempana sitä, että neuvosto olisi hyväksynyt tämän järkiperäisen ehdotuksen, mutta he pitivät mm, parempana omaa ehdotusta, joskin hiljaisuus on myöntämisen merkki. Euroopan komissio hyväksyi sen, että he kirjasivat tämän. That the European Parliament, et là respectfully est tombé, je pense que c'est niin siis tässä on kyse nyt lähinnä tällaista teknisluontoisesta muotoilusta, komissio kirjaa ylös, kunnioittaa, arvostaa ja niin poispäin. No, on saatava aikaiseksi tilanne, jossa riittävä rahoitus voidaan taata. Vanhemmat jäsenet, ainakin Eera Pööke, muistaa varsin hyvin Kosluduin äh, ongelman. Neuvosto on muutoinkin jättänyt huomiota sopimuksen, joka kattoi vuodet 2007-2013. Vuoden 2006 keväällä tästä tehtiin sopimus. Siinä yhteydessä otettiin huomioon Liittu, Liettuan vastaavan voimalan turvallisuuskysymykset yhdessä Koslonen kanssa. Silloin tiedettiin jo varsin hyvin, että koska oli kyse samantyyppisesti, teknisesti samantyyppisestä voimalasta, niin samat toimet odottivat sielläkin, mutta koska Bulgaria ei vielä ollut siinä vaiheessa täysjäsen, tilanne oli hieman eri. Mutta siinä yhteys, yhteydessä iso britannian puheenjohtajamaana työsti asiaa ja piti asiaa sellaisena, että siinä yhteydessä Bulgarian lukuottaminen ei vielä ollut välttämätöntä, mutta joka tapauksessa nyt nämä rahat tarvitaan. Me tarvitsemme uusia varoja tämän toteuttamiseksi. Ja sitten vielä lopuksi sovimme yhteisestä kolmen toimielin välisestä julkilausumasta. Tämä on aika pitkä teksti. Siinä puhutaan väli, siirtymäkausi säännöistä, jotka liittyvät äh, korjaavaan budjettiin nimenomaan äh, siihen tilanteeseen, jossa siirrymme Nitsan sopimuksesta Lissabonin äh, sopimuksen. Euroopan parlamenttihan otti kantaa tähän täysistunnossa omaan meidän budjettivaliokuntamme mietintö, jonka minä esittelin. Ja, ja käynnistimme myöskin neuvostelut, jossa parannettiin äh, alkuperäistä tekstiä. Useat teistäkin olivat mukana Euroopan parlamentin äh, valtuuskunnassa, Gressle, Böke muun muassa. Meillä on tässä olemassa teksti ylimääräinen äh, asiakirja, supplementary dossier, en lue sitä nyt sen kummemmin, mutta siinä viitataan selkeästi siihen, että 22 ja 23 artiklat varainhoitoasetuksesta ovat edelleenkin voimassa. Ja itsestään selvää on, siitä ei nyt sinänsä mustavalkoiselle edes laitettu, mutta kollegat huomasivat, että oli parempi täsmentää se, ettei tähän liittynyt mitään ristiriitaisuutta eikä epäselvyyttä. Ja me pidimme parempana muotoilu, joka ei välttämättä ihan äh, Rova Ravalin alkuperäistä ehdotusta vastannut. Molemmat, äh, molemmat äh, varaha, budjetti vastaavat tahot hyväksyvät tämän siirron. Tässä yhteydessä esittelijämme esitti tietyn tyyppistä yksinkertaistettua sovittelumenettelyä – kävimme keskusteluja siitä, mitä asia voitaisiin helposti ratkaista, ja lopulta saati aikaiseksi ratkaisu, jonka puitteissa Euroopan komissiolla oli mahdollisuus vetää pois tuo, määrä, tuo, tuo siirto, määräraha. Tämä on mielestäni aivan järkevä, korrekti sopimus. Ja se takaa Euroopan parlamentin oikeudet tiukasti tässä siirtymävaiheessa. Meidän on saatava aikaiseksi tietty määrä sääntöjä, jotka ovat voimassa korkeintaan muutaman kuukauden. Se on ikään kuin pilottihanke ja sitä kautta voimme saada käsityksen siitä – toimivatko, pidetäänkö niitä edelleenkin voimassa vai, vai muutetaanko niitä. Niin kuin tiedätte, joka tapauksessa meille tulee vielä suurempi budjettitarkistushetki hetki eteen kolmen vuoden jälkeen. Ja Ingeborg Klessen mietin yhteydessä tulemme tutkimaan asiaa tarkemmin Lissabonin sopimuksen nojalta. Anteeksi että puhun nyt näin pitkään, mutta nämä kaikki asiat ovat äärimmäisen tärkeitä ja meidän on todella yhteistyössä ymmärrettävä, miten tärkeä äh, tehtävä meillä on ja miten äh, merkittäväksi meidän mandaattimme jatkossa muuttuu. Sitten Laso huomio siitä, pidämmekö kohdasta 1a vielä jonkunlaista liikkumavaraa käsissämme vai ei. Se, että tuodaan esiin nolla, nolla ehdotus, niin se on Euroopan parlamentilta varsin selkeä poliittinen viesti muille toimielimille. Nolla. Minä, minä kuitenkin varovaisuuden nimissä haluaisin pitää pientä neuvotteluvaraa, liikkumavaraa yllä, jotta löytäisi jokinlainen ratkaisu. E- eikä tässä nyt tietenkään kannata ryhtyä vielä hyppimään riemusta, koska voi tulla lunta tupa. Ei, ehkä kun sa- saattaa, sa- saattaa tuhatta voisi olla sopiva. En tiedä, tie, työ, työ on ollut varsin monimutkaista ja se tulee olemaan monimutkaista kaikille virkamiehille ja koordinaattorille ja myöskin sihteeristölle. Joten niin kuin Lasso sanoi, ei pidä ajautua tilanteeseen, jossa huomataankin, että äänestyksen jälkeen tai äänestyksen yhteydessä käy ilmi, että Euroopan parlamentti on äänestänyt ja, ja puhemies joutuu allekirjoittamaan budjetin, jossa muutama miljoona euroa on jäänyt hyväksymättä ihan turhaa. Joten minä toivoisin, että jättäisimme hieman liikkumavaraa itsellemme ja, ja toimisimme varovaisesti – jotta onnistuneet neuvottelut saisivat hyvän jatko. No niin, tämä tästä. Nyt haluan tervehtiä henkilöä, joka lähti saman tien tältä näköjään pois jo. Varapuheenjohtaja Rodi Kratsa. Varapuhemies Rodi Kratsa oli täällä juuri läsnä, hän ehkä tulee pian takaisin. Hän on tietotekniikka vastaavamme puhemiehistössä. Mutta nyt sitten eteenpäin ja nyt voimmekin jatkaa puheenvuoroilla. Ensimmäisenä Salvador. Kiitos puheenjohtaja. Halusin käyttää puheenvuoron Laslon puheenvuoron jälkeen ja, ja luonnollisesti myöskin puheenjohtajan varsin järkiperusten ja, ja arvokkaiden sanojen jälkeen tuskin tässä enää paljon jääkä sanottavaa koordinaattoreille. Ainoastaan vielä pari, oikeastaan kolme asiaa. Ensinnäkin se, että toinen käsittely eri ongelminen ja julkilausuminen, jotka koskevat ensi vuotta, niin mielestäni on tarkisteltava aika läheltä 25 miljoonaa euron rahoitusta pysyvälle puheenjohtajalle neuvostossa. Tämähän on kiireellinen asia ja kyse on vuoden 2010 budjetin rahoittamisesta vuoden 2009 varoina. Tällä on aika kiintoisat kiintoisat vaikutukset, nimittäin neuvosto joutuu nyt itse rahoittamaan näitä asioita ja, ja millä tavoin sitten jatkossa tulla ulkoasian edustajan toiminta rahoittamaan, niin se on vielä myöskin avoin kortti. Joka tapauksessa tammikuussa tullaan törmäämään todella vaikeisiin ongelmiin neuvotteluissa – koska meillä ei ole mitenkään erityisen selkeitä lukuja käytössämme, niin kuin äsken kuulimme, minkälaisia kustannuksia syntyy ulko poliittisesta toiminnasta ja, siitä henkilökunnasta, jota tullaan palkkaamaan ulkoministerin työn tueksi ja niin poispäin. Kuitenkin meillä on monivuotiset rahoituskehykset ja, ja ja jollakin tavoin äh, budjettimenettelyn äh, puitteista pitäisi tähän löytää ratkaisu. Sitten toinen viittaus kosluihin, niin kuin puheenjohtaja totesi, on totta, että meillä on olemassa sopimus ja se osoittaa sen, että valtuuskunta, neuvotteluvaltuuskunta on tehnyt todella hyvin työnsä. Kosloduita ei voitaisi käyt, rahoittaa sillä tavoin, että olemassa olevien jo allegoitujen rah- rahoja ei voitaisi käyttää, mutta kuitenkin löysimme tähän ratkaisun. Tietysti kannanotto oli varsin tiukka ja ymmärrän sen, että bulgarialaiset voivat nähdä tämä ongelman ainakin no ensi askeleissa, mutta koska Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tätä ei äh, ratkaistu, oli löydettävä ratkaisu sovittelun äh, kautta, joka on usein äh, hankala. Nyt puhuttiin ratkaisusta, joka perustuisi uuteen rahaan, fresh money ratkaisuja, ja sehän lopulta sitten ratkaisuksi löytyikin. Ja, ja pelkästään sovittelun hedelmänä. Laslo toi esiin erään seikan, jota voin täysin tukea kohesiopolitiikan osalta ja maksujen osalta, ja ryhmänäkin sitä tukee. Meidän on antava nyt lisäpotkua tälle rahoitukselle nimenomaan äh, siksi, että me halua antaa mitään väärää, äh, virheellistä merkkiä kenellekään, jotka, jotka ovat äh, pitkälti riippuvaisia kohesiopolitiikasta. Mutta on aika yllättävää, että neuvosto kuitenkin piti tiukasti kiinni omista prosenttiluvustaan ja, ja olivat niin järkähtämättömiä tämän asian kanssa. Kuitenkin meillä on vielä otsakkeessa yksi A hieman varoja ja Laslo on tätä pyrkinyt jollakin tavoin käyttämään ratkaisuna Minun mielestäni meidän ei kuitenkaan pidä käyttää kaikkea rahaa, joka meillä on varauksessa, ei varaukset, jotteivät varaukset loppuisi kokonaan, nollantuisi kokonaan. Koska ei ole sama kuin, että ensimmäisessä käsittelyssä ei jää enää mitään liikkumavaraa kuin että sama tilanne toistuisi toisessa käsittelyssä. Se ei ole sama asia. Kun ajattelen asiaa poliittisesti, jos jätämme ensimmäisessä käsittelyssä nolla tilanteessa tarkoittaa sitä, että siirrytään sovittelun neuvoston kanssa. Mutta jos ihan matemaattisesti toisessa käsittelyssä jätetään vara, varaus nollalle, niin, niin silloin kyse on mielestäni strategisesta kannanotosta ja, ja mahdollisesti jotkut muut valiokunnat tässä parlamentissa voisivat tällaista toimintatapaa ajatella, mutta niillä ei ole kuitenkaan niin suurta merkitystä budjetin kannalta kuin meillä. Joten haluan vielä allekirjoittaa esittelijän kannan ja, ja myöskin puheenjohtajan kannan siitä, että paras sekä sisältö- että muotosyistä jättää jättää varaus siksen, no mainitut 12 miljoonaa euroa, ne kannattaa jättää koskematta, jottei mitään ongelmaa enää äänestyksen kohdalla syntyisi. Merci Salvador. Kiitos Salvador ja sitten Ann Jensen. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella herra Surjania ja puheenjohtajasta hyvistä neuvottelutuloksista. Tässä parlamentti on pitänyt kiinni omista prioriteeteistaan hyvällä tavalla ja mielestäni olemme myös olleet hyvin yhteistyöhaluisia, kun pohdimme, mistä löytäisimme 81 miljoonaa, jotka piti saada otsakkeeseen yksi verrattuna ensimmäiseen käsittelyyn. On hyvä, että emme menneet komission lukujen alapuolelle, koska komission tai meidän lukumme olivat hyvän ja perusteellisen analyysin tulosta ja me olimme huolellisesti laskeneet, miten nämä marginaalit menevät. Ja me teimme hyvää yhteistyötä myös poliittisten ryhmien kanssa, jotka antoivat meille tukensa. Ja mielestäni sovittelukomitea oli oikein onnistunut prosessi ja siitä saatiin aikaiseksi lopulliset luvut. On totta, että Jöran Framin kanssa, sosiaalisten koordinaattorin, koordinaattorin kanssa, ehdotin, että talous valvontaan ja ohjaukseen osoitettaisiin enemmän varoja. Tämä on tärkeä uusi osa-alue, jonka tarpeet ovat suuret. Se budjetti kohta on vielä varsin vähäinen. Ja, ja ymmärrän, että esittelijä nyt vie asiaa eteenpäin. Tämä sopii minulle oikein hyvin. Minulle ei ole minun ei ole syytä tähän osoittaa vaatia enempää rahoja. Nolla marginaali ei ole tavoitteemme, mutta tällä linjalla voimme varmasti jatkaa ja uskon, että saamme aikaiseksi hyvän tuloksen näissä yhteistyöpuitteissa, kun teemme tai kun siirrymme vanhasta perussopimuksesta uuteen. Joten varmasti voimme onnitella toisiamme sovittelukomitean tuloksesta kaikin puolin. Ja se, mitä Laslo Surjan puhui äänestysjärjestelyistä, sopii minulle hyvin. On hyvä, että esittelijä ja sihteeri tämän suunnittelevat ja sen tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen. Euh, Kiitos. Haluaisin sanoa Annelle, kuinka pahoittelemme sitä, että sovittelu, hän ei ollut sovittelussa mukana. Hän oli hyvin edustettuna, hänen ryhmänsä oli hyvin edustettuna siellä, mutta me menimme sopimukseen liian nopeasti, niin nopeasti, että An ei päässyt mukaan. Mutta neuvosto muutti päivämäärää, siis siirsi siis sitä päivällä päivää aikaisemmaksi ja tämä aiheutti sitten joillekin meistä ongelmia ja Aan oli yksi heistä ja täten hän ei päässyt paikalle. Käytän tilaisuutta hyväkseni, koska nyt otan tässä henkilökohtaiset ongelmat esille, niin Jutta Haug, hän ei istu tässä oikealla puolellani, vaan tässä istuu Kalfin. Hän on toisessa kokouksessa AKT-yhteisparlamentaarisessa kokouksessa ja täten hän Jutta Haug ei pääse tämän iltapäivän kokoukseen mukaan. Ja se, mikä tätä tässä häiritsee vielä enemmän on se, että vihreä, vihreät eivät pääse lainkaan paikalle, koska heillä on parhaillaan ryhmäkokous, joka pidetään Brysselin ulkopuolella jossakin eksotisessa paikassa, joka on maapallon lämpenemisen takia uhattuna ja täten he eivät pääse tänään paikalle. Ja vielä haitallisempaa se on sen takia, että he eivät pääse huomenna äänestyksinkään läsnä. Ymmärrän, että he osallistuvat konsensuksen rakentamiseen, mutta me emme pääse hyötymään sitten heidän läsnäolostaan. Mutta sitten taas toisaalta sosiaalidemokraatit ovat hyvin vahvasti edustettuna ja Loran onkin pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti ja keskityn erityisesti muutamaan avoimeen ongelmaan tai kysymykseen vielä. Kaikki lienemme samoilla linjoilla sovittelukomitean työn tuloksesta ja budjettivaliokunnan prioriteeteista. Laszlo Surjan on todella tehnyt hyvää työtä. Hän on pyrkinyt saamaan taakseensa vankan enemmistön ja hän on myös kuunnellut herkällä korvalla kaikkien poliittisten ryhmien kantoja. Tästä häntä onnittelen. Yksi yleinen kommentti aluksi. On hyvä, että viime viikon koordinaattoreiden kokouksessa pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, kuinka 81 miljoonaan liittyvät avoimet ongelmat voidaan vielä ratkaista. Meidän tulisi puolustaa pilottihankkeita ja alustavia suunnitelmia sekä mikrorahoitusvälinettä. Nämä ovat meille tärkeitä. On hyvä, että järkevästi myös päätimme, että loput marginaalit jaetaan tiettyjen budjetti kohtien kesken tarpeen mukaan, eikä niinkään kaikille tasapuolisesti, mutta pari asiaa vielä. Mikrorahoitusväline ensiksi. Vaikka me olisimme täällä budjettivaliokunnassa päässeet hyvään lopputulokseen ja ymmärsin, että 25 miljoonaa tuoretta rahaa tähän tarvitaan, hyvä niin, mutta käsittääkseni tämä on edelleen ongelma, kun ajatellaan äh, työllisyysvaliokunnan äh, neuvotteluja äh, neuvoston kanssa. Olisi hyvä, että puheenjohtajamme voisi osallistua tähän trilogiin tai ainakin välittää budjettivaliokunnan viestin, jotta voisimme ensi viikon trilogissa ratkaista tämän jäljelle jääneen ongelman, mitä tulee siis mikrorahoitusvälineeseen ja sen oikeusperustaan. Nimittäin viime viikolla vielä ongelmia ilmeni työllisyysvaliokunnan esittelijän ja työ, ministerien neuvoston edustajan kanssa välillä. Ja yksi kommentti vielä näihin avoimiin kysymyksiin, mitä tulee näihin budjettilukuihin, ja tämä liittyy keskusteluun rahoituspalvelu budjettikohdasta. Tästä on keskusteltu jo hyväksytyn mietinnön pohjalta ja siihen on tehty tarkistuksia talous- ja rahoitusvaliokunnasta. Ja olisi hyvä, että löytäisimme tähän 700 000 eikä 140 000, joka oli esittelijän ensisijainen ehdotus. Esittelijä on tai lienee valmis hyväksymään meidän ehdotuksemme ja ryhmämme ehdotuksen. Tämä on todellakin prioriteettikohde ja kyse ei ole paljosta rahasta, joten pyritään tähän kaikin voimin, jotta saataisiin 700 000 euroa tähän budjettikohtaan. Jos tämän jälkeen yksi a otsakkeessa on vielä marginaalia, ja ymmärtääkseni näin onkin, niin totta kai sitten voidaan käydä filosofista keskustelua siitä, pitäisikö pyrkiä nollamarginaaliin vai hieman plussan puolelle 100 200 000, siitä voidaan keskustella. Minulla ei ole ongelmia sen suhteen, että antaa olla siellä tällainen pieni marginaali, mutta jos katsotaan kaikkia muitakin otsakkeita, niin nollamarginaali on sitten tämä yleinen taso, eli budjetti toimii nolla marginaalilla laajalti ottaen. Totta kai tästä voidaan käydä keskustelua, mutta minulle marginaali ei ole mikään ongelma, kunhan me saamme 700 000 äsken mainitulle budjettikohdalle, eikä 140 000, kuten alun perin ehdotettu. Sitten muutama kommentti vielä. Me keskustelimme paljon viestintäpolitiikasta ja keskustelimme jäljellä olevista varoista, jotka, jotka liittyvät tähän eurooppalaiseen julkiseen tilaan ja siihen liittyviin toimiin. Doris Pack kulttuurivaliokunnassa on ehdottanut, että tämä reservi vapautettaisiin ja minusta tämä on hyvä ehdotus. Näin pitäisi tehdä. Tästä voitaisiin raportoida sitten komissiolle ja parlamentin viestintäpääosastolle ja hekin ovat samoilla linjoilla kanssamme. Sitten yksi kommentti vielä, ja tämä liittyy erääseen toiseen varantoon, muut hallintokulut. Ja tässä varanto on linkitetty kahteen asiaan, ensiksi tutkimukset ja toiseksi Olafin oikeusperustaan. Minun käsitykseni mukaan olemme saaneet tahtomme läpi tämän tutkimuskohdan kanssa. Minusta ei ole järkevää nyt painostaa komissiota eri varantojen suhteen, vaan että kun me sitten saamme komissiolta haluamamme vastauksen, niin silloin olisi ehkä hyvä äänestää tästä varannosta erillisellä äänestyksellä ja sanotaan, että tai oltaisiin sitä mieltä, että okei, varanto voidaan vapauttaa tutkimuksiin, mutta pidetään kiinni varannosta vielä Olafin kohdalla, koska emme tiedä, miten se järjestyisi, joten erillinen äänestys olisi tässä paikallaan. Me tulemme tekemään tarkistuksia samalla tavoin kuin ensimmäisessä käsittelyssä, mutta kuten sanottu, tässä on asiat, jotka mielestäni voimme hyväksyä. Tämä kaikki meidän osaltamme. Kiitos. Merci, euh, Göran, et, je... Kiitos, Göran. Ja haluaisin tässä osoittaa kunnioitusta sitä kunnioittaa sitä tapaa, jolla Jörän Farm on tämän sovittelun hoitanut ja auttoi meitä löytämään tämän loppukompromissin puolustaen ryhmänsä kantaa, mutta osoittain myöskin rakentavaa henkeä ja myöskin hän auttoi meitä myöskin ruotsin kielen tietämyksensä hyvin kriittisellä hetkellä auttoi meitä. Vladimir Manka on pyytänyt puheenvuoroa. Ďakujem, pán predseda. Teraz sme videli svetlý príklad toho, že keď sú aj dvaja spravodajcovia, tak e, keď jeden... Po... Niin, tässä esitettiin muutamia hyviä esimerkkejä. Puheenjohtaja on oikeastaan vienyt ja sanat suustamme. Ei minulla ole juurikaan mitään lisättävää, mutta muutaman huomautuksen kuitenkin esittäisin. Euroopan parlamentin talousarvio on jo hyvässä hoidossa. Ensimmäisessä käsittelyssä tähän tulokseen päästiin. Siihen ei ollut tarpeen tehdä mitään sopeutuksia. Ja myös muut toimielimet olivat suhteellisen helppoja. Ja tässä haluaisin todeta, että ne toimenpiteet, joihin ryhdymme ensimmäisen käsittelyn pohjalta, johtavat säästötoimenpiteisiin, jotta saadaan varoja elvytyssuunnitelmien toteuttamiseen. Mitä tulee budjettisiirtoihin, siirroilla voidaan säästää paljon varoja. Tällä tavoin voidaan myös tehostaa toimielinten välistä yhteistyötä. Toivon aivan hyvällä syyllä, että voimme tehostaa toimintaamme. Ja tämä sovittelukomitea oli todellakin hedelmällinen ja tuolloin tehtiin yhteinen julkilausuma parlamentin ja neuvoston välillä siitä, miten kiinteistöjä pitäisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Tämä oli mielestäni hyvä idea. On tärkeää, että kiinteistöjä käytetään tehokkaasti, koska tämä vähentää hallintokuluja. On järkevää, että meillä on pitkän tähtäimen kiinteistöhallintasuunnitelma, nimittäin rahoituskehys päättyy kohta ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että kaikki toimielimet tekevät oman strategiansa, jossa, tai jota koordinoidaan myös muiden toimielinten varainhoitostrategioiden kanssa, jotta yhteisesti voidaan käyttää rahoja mahdollisimman säästäväisellä tavalla. Ja yksi pieni huomautus vielä minulla olisi, herra puheenjohtaja. Useinhan on niin, että kiinteistöjen rahoitukseen on olemassa keinoja ja nämä ovat usein nostaneet kustannuksia. Toivon, että kiinteistön hallintaan saadaan uusia vaihtoehtoja. E, dziękuję panie przewodniczący. Chciałabym tutaj dołączyć. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin liittyä niihin äh, kommentteihin ja, ja kiitoksia, joita äh, puheenjohtajakin tällä on esittänyt. Olen äärimmäisen tyytyväinen myös omasta puolestani sovittelun tulokseen. Kyse äh, on seikoista, jotka, jotka ovat hieman kimurantteja, nimittäin hallintokulut. On syytä ymmärtää ja saada, saada täydellinen käsitys siitä, miten tämä ihmeratkaisu saatiin aikaiseksi. Millä ihmeen tavalla saatiin otsakkeen viisi puitteissa riittävä rahoitus aikaiseksi? tämä nyt tällä kertaa onnistui. Toivottavasti tällaiseen ei enää törmätä jatkossa. Täällä on puhuttu 80-90 miljoonaa mahdollisista kuluista, jotka syntyisivät uuden henkilöstön rekrytoinnin yhteydessä. Haluaisin kuitenkin, että kaikki ymmärtäisivät itse mukaan lukien ne ongelmat, jotka tähän rahoituksen löytämiseen liittyvät, jottei jatkossa enää vastaavan tyyppisiä rahoituksia, äh, rahoitusongelmia äh, syntyisi, varsinkin kun Lissabonin sopimus astuu äh, voimaan. Otsake viite, viiden alta nimenomaan on kai tarkoitus näitä hallintomenoja rahoittaa. Derek Vogen. Uh, uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten muutkin kollegat, olen neuvottelujen tuloksiin tyytyväinen. Kuten useimmekin me olemme saaneet palautettua budjettikohtia joskus jopa korkeammalla tasolla ja se on erinomainen tulos parlamentin kannalta. Tietenkin meidän täytyy tehdä vaikeita päätöksiä ja valintoja, mutta näinhän on missä tahansa budjettikeskustelussa. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että me emme ole kaikkia asioita tulevaisuuden kannalta ratkaisseet. Kollegat mainitsivat nämä hyvin kapeat marginaalit ja se saattaa vaikeuttaa rahoituksen löytämistä tietyille prioriteeteille tulevaisuudessa. Ja tässä edellinen kollega puhui otsikko, otsakkeesta viisi, ja se on asia, johon meidän tulee palata. Sitten Kosloduin voimalla on asia erikseen, ja sitten puhuttiin rahoitusvälineestä. Se, sitäkin täytyy tarkastella tulevaisuudessa, mutta yleisesti ottaen olen iloinen näistä ja tuen niitä Pääasiassa halusin ottaa esille sen asian, jonka puheenjohtajakin otti kokouksen alussa esille, esimerkiksi nämä, eli nämä lisäjulistukset, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan ja kohesio rahastoihin ja olen lukenut tämän asiakirjan ja se on erittäin hyvin kirjoitettu ja meidän täytyy vain nyt varmistaa se, että se todellakin toteutuu, koska jos meillä ei ole mekanismia, jonka kautta kohesiopolitiikan rahoitusta parannetaan ja kuitenkin täytyy sitten hoputa tätä menettelyä, niin sitten tämä jäi vain sanahelinän tasolle. Meidän täytyy varmistaa se, että neuvosto ja komissikin lähtee tässä asiassa liikkeelle. Olet aivan oikeassa ja olen varma, että seuraava puhujakin on kanssasi samaa mieltä, James Ellis. En ole varma, mitä minun pitäisi nyt puhua. Tekin puhutte erinomaista minun äidinkieltäni, joten minä haluaisin käyttää sitten teidän äidinkieltänne sen kunniaksi. Haluaisin ottaa esille kolme kysymystä liitteessä neljä liittyen siis otsakkeeseen viisi. Tässä nyt luet, lukee englanniksi, että prioriteetti marginaalin käytöks, käytöstä otsakkeessa viisi pitäisi käyttää niihin kuluihin, jotka ovat seurausta Lissabonin sopimuksen voimaan astumisesta. Onko komissiolla mahdollisesti mitään arvioita siitä, kuinka paljon varoja tähän tarvitaan? Nyt kun tiedämme, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan, niin olisi aika yllättävää, etteikö komissiolla mukaan olisi mitään arvioita äh, kuluista. Ja tällä tavoin voisimme tietää, miten nämä, nämä menot sitten kehittyvät. Toiseksi, kun katsotaan tätä päätöslauselmaa, siinä korostetaan juuri tätä liitettä neljä, ja siis kohtia 34, 35, 36. Ja tässä todetaan, että pitää valvoa huolellisesti menoja ja katsoa, miten, miten varoja voidaan käyttää siten, että saavutetaan ehkä tulevaisuudessa säästöjä. Ehkä olisi hyvä, että toimielinten pääsihteereitä vaadittaisiin jo nyt pohtimaan, millä aloilla voitaisiin menoleikkauksia tehdä ja millä alueilla menoja voitaisiin säästää ehkä 34. mennessä vaikkapa. Ja tällä tavoin voisimme saada jo vähän viitteitä siitä, eh, mihin tai mistä saataisiin rahaa uusiin tarpeisiin. Varsinkin minun, minun maassani tätä perään kuulutetaan, kun kun vaaditaan varoja talouselämän elvyttämiseen eri jäsenmaissa. Näitähän ilmenee koko ajan eri maissa ja samanaikaisesti äh, toimielinten työntekijät saavat automaattisesti 3,4 prosentin palkan korotuksen. Tämä ei näytä oikein hyvältä. Mehän olemme budjettiviranomaisia. Meidän pitäisi pohtia, miten voisimme Euroopan unionin hallinnossa tehdä säästöjä ja leikata menoja. Minä en tällaisia, tai minun on vaikea äh, neuvotella esimerkiksi autoteollisuuden edustajien kanssa, kun meidän tilamme on tällainen, e- että voisimme ehkä virallisesti pyytää toimielinten pääsihteereiltä äh, asiakirjoja siitä, missä menoja voitaisiin leikata. No sitten vielä yksi teknisempi juttu. Raimer Bögen asiakirjassa, kun puhutaan ähm, puolivälin arvioinnista, rahoituskehysten puolivälin arvioinnista. Ja herra Böge asiakirjansa lopussa toteaa, että näistä asioista pitäisi järjestää kuulemin, kuulemistilaisuus. No en tiedä, onko se järkevää meidän kollegoiden keskuudessa, mutta toisaalta tämä kysymys on hankala. En tiedä, mikä olisi hyvä ajankohta. Äh, kohtahan budjettivaliokunta kokoontuu tammikuussa. Ja koska meillä olisi aikaa tällaiseen kuulemistilaisuuteen, olisi hyödyllistä tällainen järjestää. Täytyy myös muistaa, että joululomat lähestyvät ja monet palaavat töihin vasta 11. tammikuuta. Ja jos kuulemistilaisuus sitten heti järjestetään, niin olisi hyvä, että saisimme vähän lisää tietoja siitä, jotta voisimme sitä joululoman aikana valmistella. Kiitos ja Tulen vastaamaan tähän ja nyt viimeisenä puheen, puhujana Ingeborg Gressle. Kiitos herra puheenjohtaja. On hyvä, että tämä Olaf-asia, Jöran Fram otti tämän Olaf-asian esille. Tämä on todella vielä ratkaisematon kysymys ja tulevan komissaariehdokkaan kuulemistilaisuudessa tämä otetaan esille. Miten, miten tämä asia tulisi ratkaista? varanto liittyen Olafiin. Ja sitten tämä toinen osa-alue, nämä varannot tutkimuksiin. En tiedä, voidaanko tämä pitää yllä, koska me olemme osoittaneet varoja tietyille organisaatioille, mutta emme tiedä, mihin ne, ne käyttävät. 10 miljoonaa euroa on esimerkiksi annettu tietyille henkilöille, mutta emme tiedä, mitä tutkimuksia näillä aiotaan tehdä. Ja sitten Oceanic Development sas organisaation mainitaan 30 kertaa ja sekin on saanut pari miljoonaa euroa. Mitä ihmettä näillä rahoilla tehdään? Mihin tutkimuksiin rahoitu, rahoitus on osoitettu? Me haluamme tästä lisätietoja ja tämä ei varmaankaan ole mikään mahdoton vaatimus komissiolle. Merci bien. Alors, Kiitos. Nyt sitten minun puolestani pari kommenttia ennen kuin esittelijä äh, vastaa ja vetää johtopäätökset yhteen. Nyt sitten Salvadorin äh, huomioihin ulkoasianpalveluyksiköistä. Äh, puhemies Busek kävi viime viikolla ensinnä kuukausittaisessa Euroopan parlamentin valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa. Ja sen jälkeen illalla hän järjesti työillallisen, johon osallistui kuuden seitsemän asianosaisen valiokunnan edustajat, jotka siis liittyvät ulkoasiaedustajan työhön, AFKO, AFET, oikeusasianvaliokunta, budjettivaliokunta, valvontavaliokunta ja niin ikään Rex-valiokunta ja kehitysvaliokunta. Siitä tulee seitsemän yhteensä. Ensinnäkin todettiin, että Euroopan parlamentin on kiireellisesti saatava aikaiseksi Task Force-neuvottelut muiden toimielinten kanssa neuvoston kanssa erityisesti siitä, miten muodostetaan ja rahoitetaan äh, tämä palveluyksikkö ja miten henkilökunta valitaan. Varsinkin, koska neuvosto on asettanut aikatauluksi sen, että kaikki päätökset äh, tehtäisiin jo huhtikuuhun mennessä. Jos Rovaston vahvistetaan komission varapuheenjohtajaksi ja ulkoasian vastaavaksi, eh, niin tämä on tarpeen, jotta hän eh, voisi sitten käynnistää työn. Me sovimme tästä Task Force-ryhmän eh, asettamisesta. Puhun nyt aika vapaasti tässä. Puhuttiin AFKO ja AFET valiokuntien puheenjohtajien yhteistyöstä. Ja näyttäisi siltä, että AFET kuitenkin loppujen lopuksi toimisi tässä varsinaisena johtajana tai, tai vetäjänä, mutta kuitenkin niin, että kaikki muut asiaan liittyvät valiokunnat ovat mukana tukena ja myöskin budjettivaliokunta läsnä. Ja luonnollisesti sitten, kun poliittinen sopu saadaan aikaiseksi, niin kukin budjetin ja oikeudellisten valtuuksien puitteissa sitten tätä sopua ja, ja sopimusta toteuttaa. Mitä taas sitten tulee Jöran Värmin kommentteihin? Työllisyysvaliokunnan kanssa siis käytiin kolmikantaneuvotteluja jo viime viikolla ja, ja he, heihin otetaan yhteyttä tuossa hengessä. Sitten European Public Spaces. Meillä on kulttuurivaliokunnan puheenjohtajan Doris Pakin kirje tästä asiasta. Siinä puhutaan niistä varauksista, joita hänen valiokuntansa asia suhteen esitti. Ja mitä taas tulee nolla tai ei nolla ongelmaan ja, ja, ja tarkistusproblematiikkaan, niin meillä on poliittisesti periaatteellinen ongelma, nimittäin se halutaanko nolla tuoda esiin vai ei. Ja myöskin käytännön ongelma niin sanoaksi nimenomaan puhemiehen eh, statusta ajatellen. Uskoakseni me voimme löytää ratkaisun siihen, että rahoitussääntely osalta löydetään eh, ratkaisu siis ensi vuonna ja, ja jonkunlaista liikkumavaraa myöskin pystytään pitämään yllä. Sihteeristö ainakin näin äsken totesi. Puhumme nyt otsakkeen viisi osasta. Kyse oli 72 miljoonaa euron summista tai mahdollisesti 74 miljoonaa summista. Se on ihan järkevä, jos sitä vertaa otsakkeeseen A. Mutta me pyrimme jonkunlaista teknistä liikkumavaraa pitämään kuitenkin yllä, mutta siis lopultahan kyse on käytännössä katsoen melkein nollatasosta mutta suhteessa muihin toimielimiin meidän on mietittävä sitä, haluammeko tuoda selkeästi esiin nollakannan vai ei. No joka tapauksessa ensimmäinen 12. siis tänä päivänä järjestelmä on muuttunut, niin kuin tiedätte. Ja taktiset argumentit neuvoston suuntaan muuttuvat. Edelleenkin meillä on olemassa rahoitus viitekehykset, puitteet ja, ja, ja, ja katot, mutta siitä huolimatta tilanne on erilainen nyt. Sitten se kysymys kuulemisesta. Koordinaattorin kanssa eh, päästiin sopimukseen ja, ja todettiin, että pidämme eh, kiinni kirjallisesta kysymyksestä. En tiedä kuka sen on valmistellut, no en nyt siis tiedä kenen toimesta se on tehty, se on kuitenkin hyvin yleisluontoinen ja, ja, ja aika tyhmä. Mutta se on noin ö, muodollisesti nyt kuitenkin ikään kuin pakollinen harjoitus, jos voi näin sanoa. Se on esitettävä komissaariehdokkaalle ja sen pohjalta valmistellaan vastaukset. Siis sehän on kirjallinen kysymys, niin kuin raskaksi sanotaan, tyhmä kysymys, tyhmä vastaus. Eli kirjalliset kysymykset, kirjalliset vastaukset. Koordinaattorit ovat nyt tästä sopineet. Ja, ja vielä kun katsotaan nyt, kenestä on kyse, niin mielestäni catch the eye-menettely sopii tässä varsin hyvin tilanteeseen poliittinen orientoituminen, kannanotto, tällaiset vastuusiin liittyvät kysymykset ja niin poispäin voidaan esittää catch the menettelyn puitteissa ja tietysti sitten hyvin epämuodollisesti ja, ja elävähenkisesti voidaan täällä kysymyksiä esittää. Turha tässä nyt liian muodolliseksi on lähteä ainakaan tämä ehdokkaan kanssa. Ne ovat siis kolmen, kolmen siis maksimissaan kolmen tunnin kuulemistyyppisiä kokouksia. Lähdemme liikkeelle suullisesta alustuspuheenvuorosta, jonka kuki ehdotus, e, e, ehdokas pitää 10-20 minuutin alustuspuheenvuoro. Siis on ensimmäisenä ohjelman numerona niin, haluaako komissio pääosastojohtaja mahdollisesti vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, erityisesti tutkimusvaroista tai hallinto kysymyksistä Lissabonin sopimuksen pohjalta tässä uudessa tilanteessa vai, vai onko jotain muuta asiaa? Olkaa hyvä. Sitten vielä Laslolle loppusanat. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin olla samaa mieltä siitä, mitä sanoitte tämän ensimmäisen joulukuuta juhlimisesta. Mitä tulee näihin kysymyksiin, joita James Ellis esitti, jotka liittyvät ulkosuhdehallintoon, tietenkin komission palveluyksiköt ovat tehneet paljonkin työtä ja ehdotuksia on tulossa nopeasti, mutta ne tulevat sitten korkealta edustajalta. Hän on se, joka tulee tekemään omat ehdotuksensa sen jälkeen, kun komissio on hyväksytty. Toisin sanoen mahdolliset budjettivaikutukset Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta hallinnollisella tasolla, jos niitä seuraamuksia on, no varmaankin niitä tulee, jos otetaan huomioon se, että täytyy rekrytoida kansallisia diplomaatteja, jotka toimivat hieman erilaisessa ulkosuhdehallinnossa, mitä siis kustannuksiin tulee, niin nämä ehdotukset ovat osa sitä ehdotuspakettia, jonka korkea edustaja ja komission varapuheenjohtajat tulevat tekemään. Eli tämä ensimmäiseen kysymykseen. Sitten toinen kysymys marginaaleihin liittyen. Haluaisin kiittää herra Färmiä siitä asenteesta, joka hänellä oli näiden varaumien poistamiseen. Mitä tulee tutkimuksiin kohdistettuihin pyyntöihin, no herra Färm sanoi, että hän on tyytyväinen mutta oli hieman vähemmän mukava kuulla Roa Kreslen sanovan, että kaikki ei ole ihan kohdallaan, mutta me olemme tehneet tässä huomattavaa työtä, siis tällaista hallinnollista arkeologiaa olemme harrastaneet, jotta saimme tehtyä niitä ehdotuksia, joita meiltä pyydettiin. Ja tämä työ on vaatinut huomattavia ponnisteluja, mitä tulee inhimillisiin voimavaroihin, jotta todellisella tavalla on saatu käyttöön kaikki pyydetyt tiedot ja hyvin lyhyellä aikavälillä. Haluaisin lisätä sen verran, että nyt kun tässä puhutaan näistä hallinnollista kysymyksistä ja niistä ponnisteluista, joihin me kaikki joudumme tämän otsakkeen viisi suhteen, ja meidän täytyy pitää mielessä nämä siirrot, joita on myöskin tehty jotta vastattaisiin rahoitustarpeisiin elvytyssuunnitelmaan liittyen, niin on täysin välttämätöntä, että komissiolla olisi riittävät hallinnolliset määrärahat käytössään. Eli tässä esitän vetoomuksen valiokunnan puheenjohtajalle, jotta nämä määrärahat saadaan liikkeelle. Me olemassa olevien tietojen perusteella. Meille yhteistyökumppanit sanovat, että emme me oikeastaan tiedä, mitä meillä on enemmän tarjottavaa, jos me emme saa hieman lisää voimavaroja. Eli tässä ne kaksi kommenttia, jotka halusin tuoda valiokunnan tietoisuuteen. Kiitoksia. Merci beaucoup. Euh, Kiitos. Ja sitten Ingeborg. Anteeksi, herra puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, pääjohtajalle, että varauksissa oli mukana jo näiden tutkimusten otsakkeet, eikä olisi varmaankaan vaikeaa näitä tutkia vähän enemmän. Minusta on ikävää, että vaikka meillä on kaikki hienot tietokoneet käytössämme nykyään, niin tällaista raportointijärjestelmää ei ole. Tämä on minusta aika omituista, eikä tämä edes mitään uutta ole. On ikävää, että näihin ei ole sen tarkemmin pureuduttu. Ja kyllä meillä on ihan hyvät perustelut pyynnöllemme. Rahaa on osoitettu tutkimuksiin, joista emme tiedä tarpeeksi, ja näitä kysymyksiä tulee jatkuvasti jäsenmaiden suunnasta. Varoja on käytetty tutkimuksiin jo 300 miljoonaa euroa, ja olisi aika hienoa tietää, mihin ne on loppujen lopuksi käytetty. Merci, Inge. Euh, Kiitos Inge. Ja sitten Laslo, minkälaiset johtopäätökset vedätte tästä keskustelusta? First of all, Mr. Chairman, I... Lopuksi, herra puheenjohtaja, haluaisin kiittää Salvadorin ja Ann Jensenin minulle osoittamaa tukea. Ja kiitän myös Jöranin puheenvuorosta. EPPn ja sosialistiryhmien välillä on tietysti eroja. Ne ovat hieman eri linjoilla, mitä tulee rahoituspalveluihin, mutta varmasti löydämme jonkinlaisen ratkaisun siltä pohjalta, mitä aion esittää nyt. Tästä on keskusteltu lyhyesti Salvadorin kanssa. Teoreettisesti en ole kovin tyytyväinen siihen menettelyyn, että tämä pieni summa rahaa käytettäisiin vain yhteen budjettikohtaan. Jos tätä ehdotusta ei olisi ollut, niin esittelijä olisi ollut valmis jakamaan tämän rahan tasaisesti seitsemälle tasa-arvoiselle budjettikohdalle. Meidän tulisi ottaa huomioon myös se, että tämä rahoituspalveluihin osoitettu raha on aika vähäinen ja siksi me jaoimme sen siten, että tai suhteessa jaoimme 10 miljoonaa ja tästä vain 140 000 oli suhteessa osoitettu rahoituspalveluihin. No tätä suhteellisuus, suhteellisuuteen perustuvaa jakoa täytyisi Jöranin mielestä siis muuttaa siten, että rahoja olisikin 700 000 eli 560 000 enemmän rahoituspalveluille. Kuten sanoin, esittelijä nyt pohtii tätä ehdotusta, joka on tullut siis sosialistiryhmältä ja Aldesta tukee. Esittelijä on sitä mieltä, että hän voisi hyväksyä tämän ehdotuksen ja silloin meillä olisi marginaalia, jos 146 euroa, eli ei mitään tuhansia tai miljoonia, vaan ihan muutamia euroja marginaalia jäisi. Poliittisesti se on siis käytännössä nolla marginaali. Kaikki, jotka joutuvat lehdistölle puhumaan, voivat sanoa, että toimimme nolla marginaalilla, koska ei näitä euroja voi marginaaliksi kutsua. No minkä takia tätä ei sitten osoiteta rahoituspalveluihin tai muihin budjettikohtiin? No tämä on tekninen kysymys. On aina hyvä, että jää edes pienesti, jää edes pienesti plussan puolelle. Totta kai jos sitten kaikkien tarkistusten jälkeen yhtäkkiä vaikkapa 40 000 puuttuukin, niin sitten pitäisi muuttaa jotakin jo sovittua budjettikohtaa. Tämän tilanteen välttämiseksi niin teemme näin, että jätämme pienet nollamarginaalit. Tällainen pieni turvamarginaali on järkevä ja kohtuullinen. Minun ehdotukseni on se, että okei, annetaan 700 000 rahoituspalveluille. Ja sitten siis 140 000 alkuperäistä rahaa ja sitten ylimääräisesti vielä 560 000. Sihteeristö varmasti tämän asian voi hoitaa. No, en nyt. Ja EPP e on myös esittelijän kanssa samaa mieltä, vaikkakin vähän vastahakoisesti. Euroissa tämä ei ole mitään yhtenäisyyden ja kompromissihengen nimissä kaikki ryhmät voivat tämän hyväksyä. Siitä on enemmän hyötyä kuin itse tästä rahasummasta, tästä yhtenäisyydestä. Mutta korostan vain sitä, että tämä ei ollut minun alkuperäinen ratkaisuehdotukseni. No niin, ja mitä tulee sitten mikrorahoitusvälineeseen? Olen lyhyesti selannut viimeisen trilogin muistiinpanoja ja tämä ei ollut mikään suuri ongelma, mikäli ymmärsin oikein. Tuolloin päästiin siihen ratkaisuun, jota me olimme ehdottaneet vuodelle 2010. Ja se, mikä on avoin kysymys, on mikrorahoitusvälineen tulevaisuus. Ja minä olen ymmärtänyt, että pitkällä tähtäimellä työllisyysvaliokunta on valmis rahoittamaan osittain tätä vanhalla rahalla ja osittain tuoreella rahalla. No, minulla on tämän suhteen pieni teoreettinen ongelma. Se nyt ei liity tähän talousarvioon, mutta onko järkevää, että oikeusperustan nojalla per- päätettäisiin budjettikysymyksistä? Tämä ei välttämättä ole järkevää eikä edes vakiintuneiden tapojen mukaista. Minusta työllisyys valiokunta, kun se nyt haluaa varmistaa tilanteen, niin se haluaa tehdä näin, mutta mitään oikeusperustaa ei ole, jolla olisi suoraa vaikutusta tulevan talousarvion lukuihin. Ja kaikki, mitä nyt hyväksytään, on vain suuntaa antavaa tulevaisuutta varten. Ja totta kai tätä pyritään noudattamaan, mutta kuka tietää, pysyykö tämä tilanne yllä myös tulevaisuudessa. Mitä tulee tiedotuspolitiikkaan, niin en minä koskaan halunnut astua viestintäpääosaston varpaille, vaan minä halusin vain antaa sellaisen viestin, että meidän tulee parantaa viestintäämme. Ja kun olen keskustellut asianosaisten pääosastojen kanssa, niin olen huomannut, että muutkin asianosaiset haluavat parantaa viestintää. Mitä varauksiin tulee nyt tällä hetkellä, niin eihän, ei tämä ole tällä hetkellä talousarvio päätäntä kysymys. Ja jos sitten valiokunnat toimittavat meille vastaukset ja jos ne ovat tyytyväisiä ehdotettuihin ratkaisuihin, niin emme varmaankaan voi tehdä muuta kuin vapauttaa varaukset viestintään ja sen parantamiseen. Sidonia ja James ottivat esille otsakkeeseen viisi liittyvät kysymykset. Tämä oli hankala kohta ja sovittelukomiteassa meillä oli vaikeuksia hyväksyä sellainen näkemys, että vaikka komissiolla on tietoa siitä, että suunnilleen 80 miljoonaa tarvitaan palkkojen sopeuttamiseen tai indeksikorotuksiin, niin komissio ei 80 miljoonaa vaadi, koska se on vakuuttunut siitä, että jokaisella toimielimellä on jonkinlainen salainen varanto jossakin. Me emme usko tähän ja siksi se malli, jota sovelletaan otsakkeeseen neljä, voisi olla harkittavissa tässäkin. Ja me haluamme pitää kiinni siitä, että pidetään kiinni Lissabon varauksesta, joka mainitaan tämän otsakkeen kohdalla. Ja me emme pystyneet nyt löytämään ylimääräistä 80 miljoonaa. Emmekä me sanoneet, että emmekö uskoisi komissiota, vaan sanoimme vain, että, että on aika vaikea kuvitella, että nämä rahat löytyisivät jostakin, mutta komissio oli sitä mieltä. Ja palkkojen indeksikorotuksethan ovat välttämättömiä. Ja tässä ehkä vastauksena Jamesille, että indeksikorotus on 3,7 eikä 3,4, vai oliko se nyt 3,4, mutta joka tapauksessa ei tämä ole mikään, mikään kenenkään päähänpisto, vaan tämä on asetusten nojalla tapahtuva korotus. Tähän liittyy kaksi asiaa. Ensiksi inflaatiokorotus, miten se nyt mitataankaan, Brysselin inflaation vai EUn inflaation perusteella. Ja sitten otetaan huomioon myös julkisen sektorin indeksikorotukset ja niiden keskiarvo äh, eri jäsenmaissa. Ja jäsenmaissa kyllä julkisten alojen palkkoja korotettiin aika lailla viime vuonna, joten eivät jäsenvaltiot voi tätä nyt kritisoida. Ja jos nyt jäädytetään indeksikorotukset, niin sillä on toki vaikutusta seuraavan vuoden indeksikorotuksiin, joten nämä asiat ovat hyvin riippuvaisia toisistaan. Ja minusta nämä velvoitteet täytyy kyllä täyttää, jos se nyt ylipäätään on mahdollista. Mutta nyt me emme osoita mitään erityistä budjettikohtaa korotuksille vuoden 2010 talousarvioon, vaan Indeksikorotukset hoidetaan jokaisen toimielimen ylimääräisillä varannoilla. Ja herra puheenjohtaja, kiitän saamastani tuesta muiden puhujien taholta. Ja haluaisin vain kertoa teille vielä, että tässä lisäasiakirjassamme olemme keränneet rahoituskehykset vuosille 2007-2013 ja tässä asiakirjassa no nämä luvut eivät nyt ole niin kiinnostavia, koska kyse on vuoden 2004 käyvistä hinnoista. Prosenttiluvut ovat mielenkiintoisempia, jos ajatellaan prosenttilukua BKTLstä. Ja alkuperäinen tavoitteemme vuodelle 2010 hän oli, mitä tulee kaikkiin sitoumusmäärärahoihin oli oli 1,06 prosenttia BKTLstä, ja se mitä hyväksyimme oli 1,2 prosenttia BKTLstä, joten ylitimme alkuperäisen arvion. Ja ehdotettiin, että BKTL maksu olisi 1, 1 prosentti ja päädyttiin kuitenkin 1,04 sitten loppujen lopuksi. No me teimme parhaamme ja minusta tämä on ihan kohtuullinen ja tämä sallii melko väljän talousarvion ottaen huomioon, että elämme keskellä talouskriisiä. Ja tämä, herra puheenjohtaja, osoittaa sen, että meidän viestimme alun perin oli se, että Euroopan unionin talousarvio ei ole osa ongelmaa, se ei ole yksi kriisin synnyn syistä, vaan Euroopan unionin talousarvio voi olla osa ratkaisua, mikäli varoja käytetään viisaasti. Ja minä uskon, että me pystymme järkevästi käyttämään käytössä olevat rahat. Ja pitkän tähtäimen tavoite on tietysti se, että jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä parantamaan omaa toimintaansa mitä tulee toiminnan laajuuteen, toimenpiteiden nopeuteen ja ennen kaikkea toiminnan kohdistamiseen. Kaikista tärkein viesti tästä julkilausumasta on se, että me vahvasti kehotamme jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen käynnissä olevia talousarvio jotta ne voisivat parantaa varojen kohdentamista ja välttää Ähm, välttää tai pyrkiä talouskasvuun ja työllisyyden parantamiseen. Tämä voi olla mahdollista. Totta kai kaikki vaikkapa kaupunkialueiden elvyttämiset voivat olla mukavia suunnitelmia, mutta nyt jäsenvaltioissa tarvitaan tukea reaalitalouteen. Ja tämä on tämän julkilausuman ydinsisältö. Jäsenvaltioiden tulisi elvyttää reaalitaloutta. Ja jos ymmärsin käydyn keskustelun oikein, niin Uskoisin, että koordinaattoreiden kokouksessa tämä voidaan vielä viimeistellä, mutta varmasti blokkiäänestys on mahdollinen. Kiitos esittelemme tästä selvityksestä. Uskoakseni muutaman minuutin päästä järjestettävässä koordinaattoreiden kokouksessa saamme tämän helpostikin järjestyksen. Nyt ehdotus liittyen tarkistukseen, äh, joka liittyy näiden uusien elinten rahoitukseen. Mielestäni ainakin sosiaalidemokraattisten äh, koordinaattori tuki tätä EPP osalta näyttäisi siltä, että äh, koordinaattorilla on laitettu ikään kuin sanat äh, suuhun, mutta se on aika hankala, äh, hankala tilanne, joka täytyy nyt jotenkin ratkaista ja toivon mukaan se ratkaisu löytyykin. Toivoisin, että voisimme nyt päättää tämä asian käsittely ja siirtyä antamaan puheenvuoro erityis esittelijällemme Raimar Bögelle, joka puhuu sekä joustavuusvälineestä että keskipitkän aikavälin arviosta. Raimar on laatinut työasiakirjan ja koska sopii, sovittelurahoitusneuvottelut sisältävät myöskin rahoituskehyksen liittyviä seikkoja. On hyvä pitkällä tähtäimellä saatava, saada käsitys siitä, miten tämä asia asettuu keskipitkällä tähtäimellä. Joten nyt näistä kahdesta asiasta puheenvuoro sinulle, Raima, ole hyvä. Vielen dank. Kiitos. Jos ymmärsin oikein, niin puhun mietin, kahdesta mietinnöstä, siis tästä joustovälineestä että puolivälin välin arvioinnista. No hyvä niin. Nämä kaksi mietintöä liittyvät tähän sovittelukomitean työn tulokseen ja haluaisin vain todeta, että olenkin jo todennut, että kun puhutaan joustovälineestä. 195 miljoonaa euroa on saatu lisärahoitusta ja tähän halusin vain viitata ja siihen lisätä, että tämän rahoituskehyksen yhteydessä olemme kolme kertaa onnistuneet tarkistamaan joustovälineen summaa. Ja tämä Erityisesti on osettu Galileo-tutkimusinstituutille Euroopan elvytyssuunnitelman suunnitelmaan ja 8,5 miljardia on saatu lisää rahoitusta kolmessa talousarviomenettelyssä. Ja tämä, tämä on tapahtunut toimielinten välisen sopimuksen puitteissa. Tämän halusin vielä teille kertoa ja tärkeää on tässä muistaa, että kun päätetään ydinvoimaloiden turvallisuudesta, kosloduin turvallisuudesta, niin tämä ei saa johtaa siihen, että otsakkeeseen 1a liitetään jonkinlainen automaattinen mekanismi, koska kyllähän muitakin rahoituskohteita tulevaisuudessa on. Ja kun sitten tässä kutoskohdassa todettiin vielä, että todettiin, että tämänhetkinen joustoväline ei ole valmis rahoittamaan kaikkia tarpeita ja siksi komissiota pyydetään, että puolivälin arvioinnissa esitetään uusia mahdollisuuksia joustovälineeseen. Ja tästä varmasti keskustellaan myös huomenna, kun puhutaan Surjaanin mietinnön tarkistuksesta. No James esitti äsken kysymyksen siitä, että mihin tämä komissaariehdokkaiden kuulemistilaisuus tai miten mitä ehdotuksia tämän suhteen olen tehnyt. Tämä löytyy tekstini kohdasta 3.6, mitä tulee puolivälin arvioinnin mietintöön. En tiedä, mitä hän oli, miten hän oli lukenut tämän kuulemistilaisuustekstin. No, jos hän olisi lukenut tekstin huolellisesti, niin hän olisi löytänyt ratka- vastauksen. Ja totta kai, kun me vaadimme komissaariehdokkaita kertomaan meille poliittiset painopistealueensa, ja kun me sitten tapaamme heidät henkilökohtaisesti ja vaikka toki tunnemme heidät entisestään, niin totta kai kuulemistilaisuutta täytyy hyödyntää siten, että me saamme osviittaa myös komission poliittisista painopisteistä ja tämä auttaa meitä sitten toimielinten välisen sopimuksen ympärillä käytävistä, käytävissä keskusteluissa. Ja pitäisikö meidän tehdä tämä työ itse vai pitäisikö meidän osoittaa siihen erillinen työryhmä, kuten yleensä tässä talossa on tapana, e, ja vai pitäisikö turvautua ulkopuolisiin I think tankkeihin? Valiokunta on tätä käyttänyt viime vuosien aikana, ja jotta voisimme saada selkoa siitä, mikä on komission poliittinen painopiste kokonaisuus tulevien viiden vuoden aikana. Ja sitten tällä tavoin voisimme ehkä esittää parempia kysymyksiä komissaariehdokkaille, jotta todella pääsemme pureutumaan heidän prioriteetteihin. Ympäristövaliokunnassa kanssa suositeltiin tämän tyyppistä lähestymistapaa. Ehkä tällä tavoin voitaisiin näitä tutkimusmäärärahoja vaikkapa käyttää paremmin hyväksi mutta tämä on tietysti valiokuntien päätäntävaltaan kuuluva asia. Ja minä olen itse aina painottanut sitä, että tutkimusmäärä rahoja täytyy kohdentaa järkevästi. No niin. Sitten jos mennään tähän puolivälin arviointiin, siihen liittyy terminologista hajontaa. Emme oikein tiedä, mistä puhumme, kun siitä puhumme välttämättä. Ja tässä yhteydessä on tärkeää muistuttaa, mistä alun perin päätettiin ja, ja pitää myös muistaa, mitkä ovat eri toimielinten näkemykset ja tulkinnat asiasta. Aikaisemmin saimme komissiolta pyynnön laatia mietinnön siitä, kuinka toimielinten välinen sopimus on toiminut. Tämä tuli meille viime, tai tämän vuoden lopussa tällainen pitäisi tehdä ja sen pohjalta pitäisi laatia ehdotuksia. No tämän lisäksi Euroopan neuvosto joulukuussa 2005 päätti, että komissiota kehotetaan toteuttamaan laajapohjainen katsaus siitä, kuinka maatalouspolitiikan talousarvio toimii ja kuinka tämä brittien palautusjärjestelmä on toiminut vuosina 2008-2009. Ja tätä raporttia sitten vielä täydennettiin myöhemmin. Ja siihen piti sitten myös liittää toimielinten välisen sopimuksen toiminnan arviointi. No tämä tässä pitää ottaa huomioon sitten, että kun 2008 ja 2009, jos tällaista arviointia tehdään, jos kaikki nämä elementit kootaan yhteen ja kaikkea tätä peilataan siihen, miten toimielinten välinen sopimus on toiminut vuoden 2009 loppuun mennessä, niin tämä aiheuttaa tietysti aika moisia hankaluuksia, koska täytyy muistaa, että Lissabonin sopimushan astui sitten viime kädessä voimaan myöhemmin kuin oli, oli alun perin suunniteltu. Ja me olemme parlamentissa työstäneet kaksi oma-aloitteista mietintöä. Ensiksi mietintö puolivälin arvioinnissa. Maaliskuussa minä olin siinä esittelijänä ja tähän liittyi kiinteästi sitten myös Katrin Giganin mietintö Lissabonin sopimuksen taloudellisista aspekteista. Sitä käsiteltiin myös täysistunnossa ja nämä tietysti liittyvät kiinteästi yhteen, ei ainoastaan sisällöllisesti, vaan myös kun ajatellaan niiden aiheuttamia budjettivaikutuksia. On selvää, että toimielinten välisen sopimuksen toiminnan arviointi liittyy myös kiinteästi tähän. Ja tässä yhteydessä voitaisiin pohtia myös sitä, mitä budjettivaikutuksia Lissabonin sopimuksen voimaan astumisella on ja miten se tulee muuttamaan talousarviopolitiikkaa. 25.3.2009 täysistunto teki asiasta päätöksen ja todettiin, että tässä arvioinnissa tulisi noudattaa kolmivaiheista lähestymistapaa. Ensiksi pitäisi pohtia näitä budjetti vajeita ja pohtia, miten nämä voitaisiin ratkaista vuosittaisessa talousarviomenettelyssä, pitäisikö joustavuutta pyrkiä lisäämään ja että marginaaleja voitaisiin ehkä käyttää paremmin hyväksi omien varojen, jopa omien varojen ylärajan ylittävällä määrällä. Tällainen puolivälin arviointi tulisi toteuttaa tietysti myös monivuotisten ohjelmien kohdalla. Näitähän on 5-60, joihin sovelletaan yhteispäätösmenettelyä. Ja moni, moniin näistä pitäisi tehdä puolivälin arviointi 2010 tai 2011, mikä näissä monivuotisissa ohjelmissa toimii ja mikä ei ja niitä pitäisi sitten tarpeen tullen sopeuttaa. Emme voi odottaa vuosikausia ennen kuin näistä mahdollisista sopeutuksista keskustellaan. Meidän tulee pitää kiinni jatkuvuudesta ja koko ajan sitten tarvittaessa säätää näitä ohjelmia, jos ne eivät toimi asianmukaisella tavalla. Ja sitten kolmas kehotus, joka oli myös osa poliittista kompromissia, kun keskustelemme puolivälin arvioinnista ja samanaikaisesti olemme tietoisia siitä, että Tuolloin sekä komissio että neuvosto olivat liki yksimielisesti sitä mieltä, että kun käytetään sanaa review, niin silloin tarkoitetaan nimenomaan sitä, että asiakirjoja käytetään sitten tulevien rahoituskehysten valmisteluasiakirjoina, siis alkaen vuodesta 2014. Tämä on aika hankala harjoitus, nimittäin kun pitäisi tehdä puolivälin arvio nykyisistä rahoituskehyksistä 2007-2013 ja samanaikaisesti pitäisi sitten pyrkiä aloittamaan jo tulevan rahoituskehyksen suunnittelu, siis alkaen vuodesta 2014, niin tämä on aika haastava juttu. Ja perustuslakivaliokunta on tätä asiaa myös pohtinut ja se on sitä mieltä, että no okei, tehdään jonkinlainen ehdotus. Me tiedämme, että joissakin kohdissa vajetta on. Meidän täytyy välineitä parantaa, jotta voimme toimia entistä nopeammin ja joustavammin. ja miettiä, miten me saisimme tämän puuttuvan 8,4 miljardia euroa. Ja sitten meillä on myös Lissabonin sopimukseen liittyvät rahoitukselliset velvoitteet, ja sekin pitää ottaa huomioon tulevissa rahoituskehyksissä. Ja samanaikaisesti tiedämme myös sen, että monet neuvoston jäsenet, jäsenet suhtautuvat hyvin penseästi tällaisiin arvioihin ja katsauksiin. Ja näin ollen tuolloin <clears throat> todettiin, että okei, tehdään yhtäältä hyvä tällainen review, katsaus ja sitten Samalla pohditaan, miten Lissabonin sopimus vaikuttaa. Ja sitten myös ilmastovelvoitteet täytyy ottaa tähän huomioon. Eli tässä on hyvin ajankohtaisia asioita nyt pelissä. Katsokaapa vain tuota maaliskuussa tehtyä päätöstä. Se on hyvin ajankohtainen. Ja sitten, jos tämä onnistuu, niin meidän tulisi komissio ja neuvosto vakuuttaa siitä, että lähestymistapamme on oikea, jos ne hyväksyvät sen, niin sitten hyväksytään saman tien rahoituskehyksen pidentäminen vuoteen 2015 tai 2016, jos tämä onnistuisi. Niin sitten seuraavassa vaiheessa, kun tehdään monivuotista rahoitussuunnitelmaa, joka siis alkaisi sitten 2016 tai 2017, ja se sitten olisi entistä enemmän sidottu parlamentin ja komission viisivuotiseen toimikauteen. Tämä oli myös perustuslakivaliokunnan äh, näkemys, koska tämä on yksi demokratian vaje unionissa. Nimittäin parlamentti joutuu aina neuvottelemaan monivuotisista rahoituskehyksistä, mutta äh, sitten rahoituskehyksen voimassaoloaika ei ole sama kuin komission ja parlamentin äh, toimikausi. Ja tämä voisi myös parantaa demokra- demo- vahvistaa demokratiaa Euroopan unionissa. No mitä tämä sitten tarkoittaa yksittäisiin ohjelmiin tai talousarvion yksittäisiin otsakkeisiin? Jos ajatellaan lainsäädäntöperustetta tai oikeusperustetta tai sitten tiettyjen talousarviootsakkeiden sisältöä, niin tämä jää vielä nähtäväksi. Eli puolivälin arviointi ja toisaalta talousarvio, talousarvioarviointi ovat kaksi eri asiaa. Puolivälin arvioinnin näemme hieman eri tavalla kuin miten se on tähän asti nähty erityisesti komissiossa ja neuvostossa. Ja sitten täytyy katsoa, miten me suhtaudumme komission ehdotuksiin. Niistä pitäisi keskustella heti ensi vuoden alussa. Kuten puheenjohtajan toteamus oli, nämä asiat liittyvät tiiviisti yhteen. Ja ensiksi on tämä ulkoasianhallinnon perustaminen, miten siihen suhtaudumme ja miten suhtaudumme komission tuleviin ehdotuksiin siitä, että tuleva tai rahoitus puitteisto äh, päätettäisiin tulevaisuudessa siten, että parlamentti hyväksyisi sen ennen neuvostoa. Tämä on artiklassa 304 toimielinten välisessä sopimuksessa ja rahoitus, äh, anteeksi talousarvio, anteeksi varainhoitoasetuksessahan puhutaan hieman erilaisesta menettelytavasta. Ja sitten Äh, Lissabonin sopimus poistaa tiettyjä elementtejä talousarviomenettelyssä, jotkut elementit jäävät voimaan. Ja jos ajatellaan näitä uusia rakenteita, niin ne johtavat siihen, että joitakin elementtejä täytyy, tai niistä täytyy neuvotella uudelleen, tai niitä täytyy täydentää, koska poliittiset toimintakehykset Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen sitä vaativat. Joten talousarvio tulee ehkä tulevaisuudessa näyttämään hyvinkin erilaiselta. Ja sitten täytyy miettiä, että miten siitä päätetään, on, sovelletaanko erilaista lainsäädäntömenettelyä joihinkin talousarvion eri osiin. Jos ajatellaan vaikkapa ulkoasiainhallintoa, joka vaatii sitten yhteispäätösmenettelyä, niin tarkoittaisiko tämä sitä, että toimivaltaa siirtyy komissiosta ulkoasiainhallintoon tulevaisuudessa, joten tämä on varsin suuri kokonaisuus, joka meillä luultavasti on edessämme. Ja meillä ei ole varaa tehdä tässä sellaista virhettä, että neuvottelemme asioista erillisinä kokonaisuuksina, koska muuten komissio, anteeksi, parlamentti voi sitoa kätensä jossakin kokonaisuuden osa-alueella ja sitten sen kädet on sidottu, kun puhutaan koko kokonaisuudesta. Jos me haluamme poliittisesti saada muutoksia aikaan, niin silloin me emme tietenkään voi hyväksyä, ettemmekö tekisi perustavanlaatuisia muutoksia nykyiseen menettelyyn. Me tiedämme, että jäsenvaltiot ovat eri linjoilla kuin me tämän suhteen, ja en mitenkään liioittele sanoessani, että kun minä tilintarkastustuomioistuimen raporttia taannoin luin, niin kyllä minun on vaikea kuvitella sitä, että vaadittaisiin lisää rahoja sellaisille aloille, jotka tilintarkastustuomioistuin on jatkuvasti eh, tilintarkastuskertomuksessaan nostanut esille eh, e-, epäilyttävinä. Joten kun keskustellaan uusista rahavaroista, niin täytyy katsoa, mihin niitä ohjataan myös suhteessa tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuskertomukseen. Puolivälin arvioinnin tulisi tehdä selväksi se, että parlamentti pyrkii toimimaan vastuullisesti yhtenä talousarvioviranomaisena. Se toimii vastuullisesti saatuaan uutta toimivaltaa Lissabonin sopimuksen nojalla, mutta selvää on, että Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen taloudelliset seuraukset eivät tule voimaan yhdessä yössä, vaan siirtymäkautta vaaditaan. Ja totta kai jos ajatellaan nyt kaikkia näitä nykyajan haasteita, ilmastopolitiikkaa ja oikeus- ja sisäasioiden yhteistyötä, niin totta kai uudet politiikan alat tarvitsevat uusia rahavaroja ja vahvistusta budjetteihinsa, jotta näitä politiikkoja voidaan toteuttaa asianmukaisella tavalla. joten tässä täytyisi ehkä pohtia mahdollisesti uutta lähestymistapaa siihen, miten Lissabonin sopimuksen vaikutukset otetaan huomioon talousarviosuunnittelussa. Ja tärkeää on, että teemme selväksi myös sen, että me odotamme komissiolta tiettyjä toimia. Ja että komissio huolellisesti valvoo sitä, että Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen talousarviovaikutuksia myös seurataan huolella, jotta komissio on sitten todellakin parlamentin puolella näissä asioissa, eikä aina neuvoston puolella. Kiitos. Kiitos, Reimar. Tässä selkeässä ja, ja tyhjentävässä esityksessä Reimer varmaankin antoi meille pienen käsityksen siitä, mitä, mihin tulemme törmäämään komissaariehdokkaan kuulemistilaisuudessa. Ongelma on varsin monimutkainen sekä käytännön äh, että poliittisista syistä. Nimittäin käytännön syistä aikataulun laatiminen on äh, vaikeaa. Kaikki Eurooppa-asioista äh, kiinnostuneet tietävät, että kun sovitaan esityslistasta ja aikataulusta – niin, niin siinä kohtaa jo 80 prosenttia hommasta on tehty. Ensinnäkin puhutaan aikataulusta ja sitten sisällöstä, eli asioista, joita poliittisesti ottaen otetaan huomioon, siis niistä seikoista käydään myöskin keskustelua ja sitten siltä pohjalta tehdään ehdotukset komissiolle, joten Tältä pohjalta keskustelu käydään ja, ja, ja, ja <clears throat> samaa yhteyttä varmaan otetaan mukaan myöskin lopulta komission puheenjohtaja. Monet eh, päätökset yhdessä eh, muodostavat paketin, jonka pitää sitten eh, poliittisesti päteä. Siihen varmaan palataan vielä monta kertaa, mutta sen on kuitenkin katettava koko, 20, koko vuosi 2010. Se liittyy oikeudellisen perustaan, myöskin toimivaltuuskysymyksiin, joita Euroopan unionilla on. Ajattelen nyt erilaisia esimerkiksi avaruuspolitiikkaan liittyviä toimivaltuuksia, mitä se tarkoittaa käytännössä ja niin poispäin mitä tahansa voidaan tässä ottaa esimerkinomaisesti esiin. Sitten kyse on myöskin määrärahoista, jotta nämä toimivaltuudet voidaan toteuttaa ja jotta oikeudellista perustaa voidaan käyttää. Ja joka tapauksessa tämä edellyttää sitä, että rahoituskehystä muutetaan. Nyt se, minkälainen muutos tulee olemaan edessä, siitä saamme Euroopan komissiolta tietoa. Mutta Lissabonin sopimus joka tapauksessa edellyttää rahoituskehys neuvottelussa jo selkeä statusta meiltä tähän mennessä. Meillä oli aika erikoinen status, jonkinlainen ikään kuin sopimusluonteinen rooli neuvotteluissa. Nyt kuitenkin tarvitaan hyväksyntä menettelyä ja nähtäväksi jää. Riittääkö se, että rahoituskehyksiä ainoastaan uudistetaan, revisoidaan, muokataan vai tarvitaanko kokonaan uudet rahoituskehys <clears throat> mallit vuoden 2014 jälkeen. Varmastikin Espanjan puheenjohtajuuden aikana näitä asioita eh, käsitellään. Ymmärrän, että se on vaikea asia, mutta joka tapauksessa Espanjan puheenjohtajamaana tulee tätä eh, asiaa eh, käsittelemään. Ja sitä paitsi kun otamme esiin vuoden 2011 budjetin äh, ja siihen liittyvät neuvottelut, niin siinä yhteydessä joka tapauksessa jo sovelletaan Lissabonin sopimusta ja, ja toimielinten painoarvot määräytyvät sen mukaan. Eli tämä on he, äh, se, missä tällä hetkellä nyt ollaan. Niin kuin Reimar sanoi, työohjelma äh, organisointi järjestäminen ja aikatauluvalinnat, painopistealueiden valinnat ja miten ne ajoitetaan, nämä ovat kysymyksiä, joita on käsiteltävä mahdollisimman korkealla poliittisella tasolla. Toivon mukaan neuvoston puheenjohtajalla on myöskin tähän sanansa sanottavana otan nyt on esimerkki minkä tahansa, vaikka esimerkiksi se, miten kriisistä päästään eteenpäin, miten elvytystä harjoitetaan vuoden 2010 jälkeen, minkälaisia poliittisia, rahoituksellisia, yhteisöllisiä ja oikeudellisia keinoja meillä on käytettävissämme, ja, ja erityisesti mitä poliittisia keinoja, budjettikeinoja, oikeudellisia keinoja ja kansallisia keinoja meillä on, jotta voimme pureutua – kriisiin ihan sen vielä vaikuttaessa ulkopolitiikka, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, uusi korkea edustaja ja hänen uudet toimivaltuutensa, mitä tämä kaikki edellyttää. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä seikkoja, ja, ja haluankin esittää kiitokset Remarille hänen äh, pohjapaperin laatimisestaan. Meidän on siis hyvä omata yleiskäsitys siitä, minkälaisia poliittisia seikkoja tulee jatkossa esiin ja, ja, ja mitä niitä käsitellään. Minulla on niin kaksi puheenvuoropyyntöä. Aider ensimmäisenä ja sitten James. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh... Puheenjohtaja, pyysin puheenvuoroa tehdäkseni lyhyen arvion herra Böker esittelemästä asiakirjasta, työasiakirjasta ja siitä, miten jatkaa tästä. Varmastikin voimme olla samaa mieltä niistä ajatuksista, joita täällä tuotiin esiin. Haluaisin painottaa myöskin sitä eroa, jonka review ja revision välisillä sanamuodolla on. Äskenhän me puhuimme budjetista. Nero Surjan sitä esitteli vuodelle 2010 ja siinä yhteydessä puhuttiin niistä tarkistuksista, joita siihen vielä voidaan esittää. Toisaalta meillä on taas ja, ja, ja viiden vuoden aikajakso – ne pitäisi jollakin tavoin nyt sitten jatkossa pystyä ajoittamaan samanaikaiseksi Euroopan parlamentin äh, toimikauden kanssa. Toisaalta äsken äh, todettiin, että ei ole hyvä toimia sillä tavoin, että rahoituskehyksistä äh, sovitaan ja sitten taas toinen uudelle, uudelle valittu parlamentti käytännössä hallinnoi niitä. Tämä, tämän yhtel, yhtel yhtälön ratkaiseminen olisi tärkeää. Esimerkiksi mehän teemme nyt työtä siltä pohjalta, miten asiat päätettiin vuonna 2004. Ja vielä kun tähän lisää kaikki ne ongelmat, joita meillä tulee jatkossakin olemaan neuvoston kanssa, koska hekin ovat revisoimassa omaa toimintansa – Minun mielestäni meidän on nyt mietittävä todella tarkkaan niitä eh, asioita, joita joudumme tarkastelemaan siltä pohjalta, mitä aikaisempi parlamentti ja sen yhteistyökumppanit päättivät. On siis mietittävä, millä tavoin tämä revision, tämän väliarvioinnin nyt haluamme toteuttaa, koska sillä on kauaskantoisia vaikutuksia. Minusta on hieman outoa epäröidä tätä väliarviointiprosessia. Se kai tarkoittaa sitä, että arvioidaan niitä sekoja, jotka eivät toimineet aikaisemmin, tai sitten mahdollisesti mietitään myöskin tulevia päätöksiä, tulevia haasteita Lissabonin sopimuksen valossa. Eikä tässä mitään epäröitä mistä ole. Ei siinä sen kummemmasta ole kyse. Ja sitten vielä äh, kysymys, nimittäin epäilyksen aihe, joka minulle tässä syntyi. Varainhoitoasetuksen hyväksyminen on tietenkin tärkeä asia, ja siinä yhteydessä ensimmäistä kertaa siellä sisällytetään myöskin rahoituskehykset vähintään viiden vuoden kestoisina. Kuitenkin nyt tämänhetkinen tilanne äh, on se, että käsittelemme rahoituskehystä vuosille 2007-2013 emme, emme voi kuitenkaan nyt yhtäkkiä mielivaltaisesti muuttaa tuota kattavaa aikaa, vaikka onkin puhuttu siitä, että viisi vuotta on lyhin mahdollinen aika, jonka, rahoituskehykset, jonka rahoituskehys jatkossa kattaa. Eli, eli miten tämä ajoituskysymys aiotaan ratkaista? Merci. Eider James. Ja sitten James. Thanks very much. Uh, Kiitos, Ala. Minulla on jälleen kerran kolme yksinkertaista kysymystä. Ennen kuulemisia, voimmeko me odottaa ehkäpä sihteeristöltä jonkinlaista briefausta siitä, miten Lissaboni tulee toimimaan, millä tavalla esimerkiksi ulkopolitiikassa tilivelvollisuus toteutuu, koska jos olen ymmärtänyt, niin sieltä löytyy jotain harmaita alueita, eh, miten pakolliset, ei-pakolliset, miten ne tullaan hoitamaan, sitten sopimukset parlamentin ja neuvoston välillä, kuka sitten valvoo korkea edustaja ja neuvostoa. Siis haluaisin saada jonkinlaisen käsityksen siitä, minkälaisia ongelmia on odotettavissa, koska tämä oli se aihe, josta eh, keskusteltiin aikaisemmin. Eh, en nyt tietenkään mitään vakuutuksia tässä vaiheessa odota. Sitten toiseksi tässä mainittiin, mainittiin se, että on kysymys typeristä, typeristä kysymyksistä ja typeristä vastauksista. No en oikeastaan tiedä, mistä nämä kysymykset tulivat ja mitä nämä vastaukset tarkoittavat, mutta me voisimme käyttää tätä budjettivaliokunnassa siinä mielessä, että jokainen komission jäsen ottaa kontolleen hoitaa ne määrärahat, joista he ovat vastuussa heti alusta lähtien. Ja täten julkisuudessa nähtäisiin, että heillä on vastuu ja he ovat tilivelvollisia meidän valiokunnallemme. Meillähän on ollut tällainen ongelma jo vuosikausia talousarvion suhteen, mutta jos he heti alusta lähtien ottavat vastuuta, niin sitten me saamme kyllä kollegamme liikkeelle asiasta vastaavissa parlamentin valiokunnissa näiden määrärahojen käyttöjen suhteen, koska mitä parempi meillä on valvontamekanismi, niin sen enemmän me saamme sitten lisää vastinetta rahoille. No, aina kollega, eräs kollega oli huolissaan tästä vastinetta rahalle asiasta budjettikohtien suhteen. Ja sitten viimeinen ajatus, joka tuli mieleeni, kun te puhuitte kansallisista menoista, kuluista ja jäsenvaltioista. Ehkä meidän tulisi oma-aloitteisesti, tai teidän tulisi oma-aloitteisesti herättää henkiin ja järjestää, kysymyks, järjestää kokous kansallisen tason valiokuntien kanssa, jotta me saisimme kunnollisen yhteistyön aikaiseksi Lissabonin sopimuksen myötä ja esimerkiksi puolivälin tarkistusta voitaisiin tarkastella ja että he tekisivät yhteistyötä meidän kanssamme sen sijaan, että he olisivat vain tällaista sivustakatsojia. James Göran. Kiitos James Göran. Make a short additional comment to what either... Haluaisin lyhentä, lyhyesti täydentää jo sanottua. Haluaisin Rainer Böge ja Laszlo Surjania katselemaan tarkistuksia päätöslauselmaan budjetista 2010. Rainer puhui hyvin tästä semanttisesta kysymyksestä, mitkä ovat termien review ja revision takana. No katsokaapa päätöslauselmaa 2010. Siihen on tehty tarkistuksia 3, 4 ja 5, jotka nimenomaan vaativat sanamuotojen selvittämistä. Ja mitä pitäisi tarkkaan ottaen tehdä vuosina 2010-2013, jotta tiedämme, mitä meiltä odotetaan. Onko kyse arvioinnista tai evaluaatiosta, vaan että meidän tulisi todellakin tehdä ehdotuksia, miten tiettyjä otsakkeita pitäisi muuttaa. Ja toinen vaihe olisi sitten pohtia, mitä tapahtuu vuoden 2013 jälkeen, ja juuri tähän pureudumme näissä tarkistuksissa. Katsokaa päätöslauselmaan tehtyjä tarkistuksia. On tärkeää, että me lähdemme liikkeelle päätöslauselmasta liittyen talousarvioon 2010, jotta puhumme samoista asioista samoilla nimillä, kun kyse on siis päätöslauselmasta ja Rainerin mietinnöstä puolivälin arvioinnista, että käytetty terminologia on samaa. Kiitos. Ne siis tarkistuksenne kolme ja neljä ja viisi siis. Selvä. No niin, sitten vielä ennen kuin Raimer vetää johtopäätökset Jamesille vastatakseni. Kysymys on, on, on varsin asiallinen. Tämä tullaan myöskin kaikille komissaariehdokkaille esittämään. Yhteisessä kirjallisessa ehdotetussa tai kyselylomakkaassa kysytään, vastatteko rehellisesti, miksi uskotte olevanne pätevä. Tämän tyyppiset kysymykset, niitä esitetään silloin, kun halutaan matkustaa Yhdysvaltoihin, kysytään – Aloitteko tappaa Yhdysvaltain presidentti, oletteko syyllistynyt holoklaustia ja niin poispäin. No niin. Joten kaikki kysymykset eivät kovin asiallisia ole. No niin. Mitä taas sinun esittämäsi ajatuksen Kosakista tulee? Siellähän sitä on jo usein otteeseen käsitelty. Niin kuin tiedätte, Minun ehdotuksestani budjettivaliokunta päätti tehdä tutkimuksen jäsenmaiden varahoitovuosista, jotta voitaisiin mahdollisesti jatkossa järjestää tiedonvaihtoa silmällä pitäen vuosittaiset kokoukset, joihin jäsenmaan budjettivastaavat osallistuisivat. Ja äh, siinä yhteydessä yhteisön budjetin äh, ja kansallisten budjettien äh, muodossa otettaisiin huomioon yhteinen talousarvio. No ajatellaan nyt vaikkapa Lissabonin strategian siirtymistä ja, ja sitä tältä kannalta. Se oltaisiin voitu toteuttaa myöskin kriisinhallintapuitteissa, oltaisiin voitu ajatella elvytysrahoitusta, esimerkiksi 200 miljardia neuvoston päättämänä, yhteisön budjetista 5 miljardia ja, ja niin poispäin. Lopulta emme kuitenkaan tiedä, mitä jäsenmaissa asia eteen on tehty. Ja, ja puhe johtaja Van Rompuy voisi tulevassa toimessaan esimerkiksi ehdottaa, että jokaisessa neuvoston budjettikokouksessa kukin budjetista vastaava vara, valtiovarainministeri esittäisi, miten rahoja on käytetty. Ja, ja Tällä tavoin meilläkin olisi mahdollisuus äh, tehdä äh, johonkin perustuvia konkreettisia ehdotuksia. Ei tähän tarvita mitään oikeudellista perustaa, vaan pelkkä poliittinen äh, sopimus riittää. No niin, sitten Remar haluatko vielä jollakin tavoin kommentoida ja, ja, ja kollegoille vastata? Kiitos budjettivaliokunnan seuraava kokous pidetään vasta tammikuussa, niin siksi minä halusin tässä nyt jo esitellä tämän työasiakirjan, jotta <clears throat> tiedämme, missä mennään näiden päätöksentekomenettelyiden suhteen. Ei tästä <clears throat> ole syytä käydä mitään sisältökeskustelua vielä tässä vaiheessa, koska asiasta käydään vielä poliittisten ryhmien välistä keskustelua ja muita keskusteluja. Mutta on hyvä olla valmistautuneita näihin päätöksentekomenettelyihin. On hyvä, että tässä tuli esille tämä viiden vuoden aika väli, että, tämä, että budjettin menettely yhdenmukaistettaisiin komission ja parlamentin toimikauden kanssa olisi järkevää ja tämä viiden vuoden tavoite on todella meidän tavoitteemme. Sitä ei kyseenalaisteta, meidän täytyy vain miettiä, miten me siihen pääsemme. Joten tämä on päätavoitteemme. Ja tarkistuksessa on tärkeää, että pidennämme tätä budjettikehystä ja tällöin seuraavat kehykset alkaisivat 2020 ja vaalit pidetään 2014 ja 2019. Ajat ovat siis vaikeat. Ja mitä tulee näihin terminologiakysymyksiin, Esimerkiksi espanjalaiset eivät käännä sanan reviewtä ollenkaan samalla tavalla kuin me, vaan käyttävät tässä yhteydessä tätä vahvempaa ilmaisua rev, revision. Eli tämä täytyy kyllä selvittää. Revision on usein aika tekninen termi. No, minä haluaisin ehdottaa seuraavaa ilman, että haluan astua Laslon varpaille. hän on, on tässä esittelijä nämä tarkistukset 3, 4 ja 5 PSEltä tähän päätöslauselmaan. Ja tämän lisäksi on muitakin tarkistuksia, joissa nimenomaan pureudutaan tähän terminologiakysymykseen. Minun pyyntöni olisi, että keskittäisimme keskustelun tästä terminologiakysymyksestä. Ja kun pohditaan tätä kolmivaiheista lähestymistapaa, joka mainitaan tarkistuksessa viisi, niin tämä vastaa minunkin näkemystäni, mutta ei sitä tarvitse välttämättä kymmenen kertaa toistaa. Ja katsokaapa tarkistusta neljä. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa sen, että kun tässä todetaan, että kun tutkitaan rahoituskehyksiä vuosiin 2007-2013 ja samalla tarkisteltaisiin talousarviota 2010 ja 2011, ja review on tässä käytetty termi. Ja tässä voitaisiin ehkä, ehkä niputtaa nämä asiat yhteen, että puhutaan tällaisesta adjustmentista, sopeutuksesta, joka on seurausta Lissabonin sopimuksen voimaan astumisesta. Ja sitten ehkä ryhmissä olisi syytä pohtia näitä termejä adjustment, review ja revision ja tämä liittyen nimenomaan rahoituskehyksen pidentämisestä vuoden 2013 jälkeen 2014 tai 2015 asti. Jos nämä kaikki niputettaisiin yhteen, niin sitten me saisimme, saisimme toiveemme läpi ja varmasti poliittiset ryhmät pääsisivät tästä konsensukseen. Tällä tavoin pääsisimme selvyyteen tästä terminologiakysymyksestä ja sitten aikavälin pidentämisestä samalla kertaa. Ehkä, ehkä esittelijä voisi varjoesittelijöiden kerran tarkastella tätä lähestymistapaa. Katsotaan, päästäisiinkö siitä sopimukseen jo huomenna, ja ellei sitten huomenna, niin sitten viimeistään täysistunnossa. Mutta tästä lähestymistavasta olisi syytä käydä vielä keskustelua. Ja minä olen kyllä valmis vielä ennen joululomia keskustelemaan tästä asiasta joka tapauksessa käyn jatkuvasti näitä keskusteluja ja on hyvä, että, että keskusteluja käydään, jotta saadaan vähän osviittaa tuleville päätöksille. Kiitos Reimar. Ehdoton, että äh, budjettivaliokunnan kokous päätettäisiin nyt äh, tähän. Huomisaamuna jatkanna, jatkamme kello yhdeksän sitten äänestysten äh, kerran. Ja nyt sitten äh, saliin jäävät koordinaattorit ja, ja ehkä Raimar. Jos äh, tarkistusten tutkiskeluun sinua mahdollisesti tarvitaan. Tietysti myöskin esittelijät Laslo, Vladimir Manka, jos teille sopii siis nyt jäädä paikalle ja muut äh, me kiitämme kaikkia äh, kokouksen osallistumisesta ja pyydän äh, muita siis poistumaan nopeasti salista. Ihan niin kuin olisi nyt palohälytys tullut ja siksi kiirehditte pois. Mutta huomisaamuna taas mieluusti otamme teidät tänne vastaan.